Uh, good morning everybody. Uh, Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Niin kuin näette, olen tyytyväinen, että komission jäsenehdokas uh, Mimica on jo paikalla. Nyt muutama minuutti aikaa vielä ottaa valokuvia. Toivottavasti minä en itse pääse mukaan kuviin. Tai itse asiassa voisinkin päästä, koska pistin värikkään kravaatin kaulaani ihan varta vasten. Eli muutama hetki vielä aikaa olisi hyvä, jos tämän jälkeen tiedotusvälineet sitten poistuisivat tästä edestä, jotta näkisin, ketkä ovat jäsenistä paikalla. He siellä piileskelevät kuvaajien selkien takana. Tämäkin, tämä on heillekin aika erikoinen tilanne. No niin, kaikilla on parhaat päällä. Kiitoksia, herrat. Ne ei näy yhtään naisvalokuvaajaa ilmeisesti paikalla. Haluan toivottaa kaikki lämpimästi tervetulleeksi tähän tärkeään tapahtumaan. Vahvistuskuuleminen ja aiheena on Kroatian hallituksen ehdokas ensimmäiseksi kroatialaiseksi komission jäseneksi. Tämä on tärkeä tapahtuma sekä parlamentille että Euroopalle. Minulla on etuoikeus olla puheenjohtajana tässä kokouksessa. Tiedän, että käymme rakentavaa, hyödyllistä näkemysten vaihtoa komission jäsen ehdokkaan kanssa. Ensimmäistä kertaa haluan toivottaa tervetulleeksi viran, virallisesti myös Kroatian tulkit. Tämähän on ensimmäinen virallinen tilaisuus, jolloin käytössä on myös kroatian kieli. Valitettavasti he ovat nyt tuolla kopissa 24, joten en voi nähdä heitä enkä huiskutella sinne, mutta te varmasti huiskuttelette ja toteatte mielessänne, kuinka tervetulleita he ovat Euroopan unioniin. Tämä on näin ollen erityistilaisuus myös heille. Muutama virallinen kommentti näin tilaisuuden alkuun kuulemisen järjestelyistä ja komission jäsenen velvollisuuksista ja hieman taustaa ennen kuin lähdemme liikkeelle. Haluan toivottaa tervetulleeksi myös internetyleisömme. Tämä kokous välitetään internetin välityksellä niin kuin kaikki valiokuntamme kokoukset. Haluan toivottaa tervetulleeksi kaikki netissä kokoustamme katselevat ja myös kroatialaiset katselijat, jotka ensimmäistä kertaa voivat seurata kokoustamme. Jäsenet tietävät, että en voi vastustaa kiusausta todeta, että kaikki kokoukset lähetetään internetin välityksellä. Mielellään voitte seurata niitä internetissä ja toivottavasti olette mukana työssämme kuluttajapolitiikan tiimoilta. Meillä on myös tietorikas tiedotuslehtinen valiokunnastamme jos lähetätte sähköpostia, niin saatte tämän itsellenne sähköpostiin. Olemme tätäkin kautta yhteydessä kaikkiin ihmisiin. No niin, tässä viralliset asiat ja nyt mennään varsinaiseen pääasiaan. Tämä kuuleminen järjestetään yhdessä ympäristövaliokunnan kanssa. Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja ja minä olemme päässeet sopimukseen siitä, että kolme ympäristövaliokunnan jäsentä, edustaja Kla ja Klas, ovat täällä paikalla ympäristövaliokunnan varapuheenjohtajana ja kolme jäsentä tämän lisäksi. He voivat esittää kysymyksiä komission ja sen ehdokkaalle hänen velvollisuuksistaan äh, terveyspolitiikan alalla. Erityisesti tässä täytyy muistaa lääketieteelliset välineet, mutta kuitenkin suurin osa kuulemisesta kuuluu meidän valiokunnallemme. vastuu kysymyksissä Mimitsa, sikäli mikäli parlamentti hänen nimityksensä vahvistaa, hoitaa nimenomaan kuluttajapolitiikan alaan liittyviä kysymyksiä, tuoteturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, niitä aiheita, joita me täällä käsittelemme. Hänellä on myös tärkeä vastuu terveysalan tuotteista ja laitteista. Tämä on sisämarkkinavaliokunnan varsinaista ruisleipää. No, menettelytapoa sääntöjen mukaisesti parlamentti arvioi komission jäsen ehdokkaan mukaan suoriutumista hänen pätevyytensä, riippumattomuutensa näkökulmasta ja arvioi äh, hänen tietoaan kyseisen salkun osalta. Komission jäsen on toimittanut äh, tausta kysymyksiin vastaukset. Teillä on kaikilla nämä tiedot käytöissänne ja nämä kirjalliset kysymykset ovat olleet kaikilla kielillä saatavilla jäsenten käytössä. Teillä on myös eturistiriitoihin liittyvä ilmoitus, jonka komission jäsenehdokas on toimittanut. Sitten meillä on myös oikeusasiain valiokunnan kommentit. Sen tehtävänä on arvioida komission jäsenten käytännesääntöjä ja tutkia tätä, ja heillä ei ole tähän huomautettavaa. Tämä on vain tällainen virallinen vaatimus. No sitten kuulemisen järjestelyihin. Meillä on tiukka aikataulutus. Näette kellon käyvän jatkuvasti, koska me haluamme, että mahdollisimman moni jäsen pääsee esittämään kysymyksensä ja oikeudenmukaisesti seuraamme sitten kellon kulkua. Näin tänä aamuna järjestämme kokouksemme ja olen varma, että komission jäsen ehdokas haluaa esittää alustuspuheenvuoron. Tähän käytetään maksimissaan 10 minuuttia. Sitten on kysymy- yksille 35 minuuttia. Ensin poliittisten ryhmien koordinaattorit pääsevät ääneen He jokainen saavat esittää kysymyksen ja sitten on mahdollisuus vielä lisäkysymykseen. Muistuttaisin kollegoita ja myös komission jäsentä tästä aikataulutuksesta. Teillä on kollegat maksimissaan yksi minuutti tällaisen lisäkysymyksen. Toivottavasti saamme laadukkaita kysymyksiä Jotkut onnistuvat saamaan mukaan parikin kysymystä, jotkut jopa kolme. Komission ja sen ehdokkaalla on sitten kaksi minuuttia aikaa vastaukselle. Ja jos haluatte käyttää hyväksenne, niin sitten on vielä 45 sekuntia tällaiseen lisäkysymykseen, mutta muistutan, että toimin todella tiukasti ja muistatte tämän aiemmista kuulemisista. Lisäkysymysten täytyy liittyä alkuperäisen kysymyksen aiheeseen. Jos yritätte sitten vilpillisesti lisäkysymyksen esittää, niin sitten vien teitä mikin, koska tämä ei ole oikeudenmukaista muille jäsenille. Ja komission jäsen ehdokkaalla on minuutti sitten loppuvastaukseen. Tämä on aika lailla tällä tavalla muodollista, mutta se on sen takia, että tämä sujuisi hyvin. Haluaisin muistuttaa kollegoille vielä sitä, että oletan kysymysten keskittyvän niihin kysymyksiin, joista komission ja sen ehdokas vastaa. Hänhän toki kuuluu laajempaan tiimiin, joka työstää monia horisontaalisiakin kysymyksiä, mutta muistuttaisin, että komission sen ehdokas ei saa vastuuta elintarviketurvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä, taikka tupakka- tai kansanterveyskysymyksistä. Jos elegantilla tavalla pystytte yhdistämään nämä aiheet kuluttajapolitiikkaan, niin toki voitte niin tehdä. Mutta muistutan, että nämä eivät kuulu komission ja sen ehdokkaan ydin toimivaltuuksiin. Ikävä kyllä, että joudun näin luennoimaan rehtorityyppisesti tänä aamuna, mutta uskoisin, että sujuvuuden kannalta ja jotta saamme maksimaalisesti tulosta tästä kuulemisesta ja voimme testata komission ja sen ehdotusta. Tämähän on velvollisuutemme. Sen takia pyydän teitä noudattamaan näitä ohjeita. Olen nyt tainnut kaikki ohjeet käydä lävitse. Meillä on tulkkaus luonnollisestikin 23 kielelle. 22 plus Kroatia, Toivottavasti kaikki sujuu mutkattomasti. No niin, itse asiaan. Minulla on suuri ilo pyytää komission sen ehdokasta Neven Mimitsaa käyttämään puheenvuoro kuluttajasuojavaliokunnassa ensimmäistä kertaa. Komission sen ehdokas, olkaa hyvä. Mr. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Minulla on ilo ja suuri kunnia puhua täällä tänään edessänne ja haluan yrittää saada hyväksyntäne, jotta minusta tulisi ensimmäinen komission jäsen, joka tulee Kroatiasta. Minulla on suuri kunnia, että minut on nimitetty ehdokkaaksi komission jäseneksi, joka vastaa kuluttaja-asioista. Tämä mahdollisuus vaikuttaa todellakin myönteisesti ihmisten päivittäiseen elämään. Jos minut vahvistetaan, niin yritän saada aikaan läheistä yhteistyötä parlamentin kanssa. Meillä on yhteinen etu, haluamme parantaa Euroopan kansalaisten elämänlaatua meillä on parempi mahdollisuus onnistua, jos yhdistämme voimavaramme. Siksi yrittäisin saada aikaan konsensusta puoluerajat ja kansallisuusrajat ylittävästi. Nyt haluaisin puhua omaa äidinkieltäni kroatiaa. Olen silloin ensimmäinen komission ehdokas, joka puhuu kroatiaa Euroopan parlamentissa. Tämä ei nyt ehkä ole äh, en tässä ehkä tee historiaa, mutta kuulette historiaa. Tämä on hyvä päivä kaikille kuluttajille ja kaikille niille, jotka äh, innokkaasti työskentelevät sen puolesta, että saadaan vahvaa eurooppalaista kuluttajansuojapolitiikkaa äh, kaikkien solidaarisuus, mukaan lukien uuden äh, komissaarin, parlamentin jäsenten, tämän valiokunnan jäsenten sitoumus antaa Ähm, uskoa ähm, uuteen äh, synergiaan ja kasvuun, jota kuluttajat odottavat Euroopan taloudelta. Solidaarisuus on äh, tärkeää, se on arvo, jota meidän on ylläpidettävä erityisesti tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa, jos Euroopan on oltava yhtenäinen, jotta pystyisimme yhdessä voittamaan nämä taloudelliset haasteet. Solidaarisuus ja taloudellinen hyvinvointi ovat myös tärkeitä elementtejä kuluttajapolitiikassa. Ne ovat niitä arvoja, joita johtivat minua, kun Kroatiassa edistin ensimmäistä lainsäädäntöpakettia kuluttajan suoja-asioissa, jossa kannustin kansalaisia hyödyntämään hyödyntämään ähm, vapaata äh, ähm, markkinatalouden hyötyjä. Meillä on kaksi pääulottuvuutta Euroopan kuluttajansuojapolitiikassa. Yksi on tärkeä taloudellinen ulottuvuus, joka liittyy kuluttajien vahvuuteen. Kun kuluttajien menot ovat 56 prosenttia EUn BKTstä, kuluttajilla on erittäin tärkeä rooli talouskasvun elvyttämisessä ja innovaation ja kestävyyden edistämisessä. Kuluttajilla on keskeinen rooli, kun halutaan vapauttaa sisämarkkinoiden täysi potentiaali mutta kuluttajat äh, äh, eivät ole pelkästään ostajia. Toinen ähm, ulottuvuus kuluttajapolitiikassa on sosiaalinen. Markkinoiden täytyy toimia kuluttajille eikä vain toisinpäin. Tämä on erityisen tärkeää tänä päivänä, kun monet Euroopan kansalaiset ovat vaikeissa taloustilanteissa. Äh, jotta saisimme mahdollisimman paljon arvoa jokaista eurosta, kunnasta tai äh, muusta kansallisesta valuutasta, niin se on erittäin tärkeää. Kuluttajien äh, politiikan täytyy vahvistaa äh, kuluttajia, jotta saavat parempaa säästöjä ja pystyvät toteuttamaan oikeuksia. Puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, minä olen realistinen Meillä on vain vähän aikaa ennen kuin tämän komission mandaatti päättyy, mutta se riittää, jotta pystyisimme saamaan aikaan todellista vaikutusta ja osoittamaan, että Euroopan kuluttajapolitiikka pystyy saamaan aikaan muutosta paikan päällä. Äh, jos minut vahvistetaan, niin silloin työni perustaa vahvasti kuluttaja-asioiden toimintaohjelmaan, jota parlamentti on muokannut paljon, erityisesti IMKO-valiokunta. Täysin hyväksyn tämän holistisen lähestymistapan, olisin tämän toimintaohjelman suojelija ja tekisin yhteistyötä muiden komission jäsenten kanssa, erityisesti varapuheenjohtaja Redingin kanssa, jotta voisimme äh, valvoa kaikkia sen aspekteja minun pääprioriteettini äh, komission jäsenenä kuluttajansuoja politiikasta vastaavana komission jäsenenä voidaan yhdistää kolmeen sanaan konsolidointi, yhteistyö ja kommunikaatio. Ensinnäkin pitää konsolidoida lainsäädännön puitteet. On useita ehdotuksia parlamentissa ja neuvostossa vireillä, esimerkiksi lääkinnästä laitteista, in vitro, diagnostiikasta, tuoteturvallisuudesta ja pankkitileistä. Yritän tehdä kaikkeni, jotta ne hyväksytään vielä tällä kaudella. Silloin kun lainsäädäntö on jo hyväksytty, minä aion valvoa, että se pannaan hyvin täytäntöön. Uudet Ähm, riidanratkaisusäännöt ja äh, säännöt, jotka liittyvät kosmetiikkaan, ovat esimerkiksi kaksi äh, esimerkkiä tästä. Toiseksi läheinen yhteistyö kuluttajien kanssa on tärkeä osa työtäni. Niin kuluttajat voivat äh, saada hyötyjä ainoastaan silloin, kun kuluttajan suojapolitiikka tekee yhteistyötä muiden politiikan alojen kanssa. Ähm, eri kumppaneiden aktiivisesti tuettava kuluttajapolitiikkaa. Aion panostaa tähän työhön lähtien komissiosta. Puhuisin kuluttajien puolesta kollegiossa. Yrittäisin saada aikaan vahvoja alliansseja muiden komission jäsenten kanssa, joiden politiikan ala liittyy kuluttaja-asioihin. Aivan ensimmäistä päivästä lähtien ryhtyisin keskusteluihin ja alo- tekisin aloitteita, jotka edistäisivät kuluttajanäkökulmaa päätöksentekoprosessissa. Parlamentti olisi minulle avainkumppani, erityisesti nämä kaksi valiokuntaa, jotka ovat paikalla täällä tänään. Kuluttajapolitiikka on eh, kansalaisten politiikkaa ja te olette kansan edustajia. Minä pidän kuluttajajärjestöjä erittäin tärkeänä linkkeinä eh, kuluttajiin ja jäsenvaltioiden tehtävä on varmistaa, että tällaiset eh, järjestöt toimivat menestyksekkäästi kansallisella tasolla, mutta komissio pystyy antamaan tukeaan tässä asiassa ja minä mielelläni teen sen. Meidän täytyy tehdä myös yhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa, kuten esimerkiksi Kiinan kanssa. Tämä on tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että kaikki tuotteet, joita myydään eh, Euroopassa, mukaan lukien tuontituotteet, ovat meidän turvallisuusstandardiemme tasolla. Aikoisin myös yrittää saada aikaan yhteyksiä teollisuuteen, jo kuluttajan suoja ja kilpailu tasa-arvoisella pelikentällä ovat saman kolikon kaksi puolta, siksi yrittäisin avoimesti tehdä yhteistyötä teollisuuden kanssa. Hyvät naiset ja herrat, yhteistyö on erittäin tärkeää täytäntöönpanon kannalta. Tämä on ASA-alue, jolla meidän täytyy saada aikaa tehokkaita tuloksia ennen vuotta 2014. Kulut ja oikeudet, joita ei panna täytäntöön, eivät ole oikeasti olemassa. Täytäntöönpanoa tehdään erityisesti kansallisella tasolla markkinoilla, mutta unioni voi tukea näitä toimenpiteitä. Tämä on tehty esimerkiksi kansallisten täytäntöönpanoviranomaisten kautta ja näiden tunnettujen tehoiskojen kautta. Minä yrittäisin viedä tätä Euroopan tukea vielä pidemmälle haluaisin katsoa, miten voisimme käyttää tätä verkostoa vielä tehokkaammin, miten voimme laajentaa katettuja alueita, pystymmekö määrittämään parhaita käytänteitä. Haluaisin myöskin selvittää, voitaisiko tehoiskuja laajentaa. Nämä toimenpiteet voisivat tuottaa tulosta hyvinkin nopeasti. Lisäksi meidän pitäisi mielestäni käyttää kertomusta, joka käsittelee nykyisten täytäntöönpanon sääntöjen tehokkuutta, joka on suunniteltu ensi vuodeksi. Se on mahdollisuus katsoa tarkkaan nykyiset lainsäädäntöpuitteet ja katsoa, toimivatko ne tehokkaasti. Ryhdyn tämän asian kehittelyyn yhdessä kumppanien kanssa seuraavina kuukausina. Hyvät naiset ja herrat, kolmas prioriteettini olisi aktiivisesti ja näkyvästi kommunikoida Euroopan kuluttajapolitiikan tärkeää, levittää sanaa siitä, mitä me teemme ihmisten päivittäisen elämän parantamiseksi. Tämän täytyy perustua keskitettympään tietoon kuluttajille, joka on ilmaistu yksinkertaisella tavalla. Meidän täytyy tarvitsemme tietoa joka antaa kuluttajille todistusaineistoa ja luottamusta siitä, että heitä suojellaan, että heillä on selkeitä oikeuksia. Tämä on erityisesti tärkeää sellaisille kuluttajille, jotka elävät maissa, joissa kuluttaja kulttuuri on hyvin heikko. On useita osa-alueita, joissa kuluttajat voivat säästää rahaa, voivat vähentää energiakustannuksia, maksaa vähemmän pankkipalveluistaan tai saada kestävämpiä tuotteita, jotka ovat laadukkaampia käyttäisin mandaattia, jotta voisin yhdessä sidosryhmien kumppanien kanssa luoda julkista ymmärtämystä kuluttajansuoja-asioista. Jos onnistumme, niin sitten pystymme osoittamaan kansalaisille Euroopan unionin lisäarvon ja se pystyisi ehkä rohkaisemaan heitä myös äänestämään Eurooppa-vaaleissa ensi vuonna. Puheenjohtaja, hyvät jäsenet, kuluttajapolitiikan täytyy sopeutua muuttuvaan ympäristöön, talouskriisiin, digitaaliseen kehitykseen ja kasvaviin maailmanlaajuisiin markkinoihin. Jos annatte minulle mahdollisuuden, yritän käyttää Euroopan kuluttajasuojapolitiikan täyttä potentiaalia hyväkseni. Se on todellista kansalaisten politiikkaa, se vaikuttaa päivittäiseen elämäämme, se yhdistää unionin kansalaisiin. Se on usein vastaus ihan perustavanlaatuiseen kansalaistemme kysymykseen, mitä hyötyä unionista on minulle. Kiitoksia. Well, thank you very much indeed. Kiitoksia komission jäsen ehdokas tästä hyvin kattavasta alustuspuheenvuorosta. Nyt poliittisten ryhmien koordinaattoreiden äh, ensimmäiset puheenvuorot. Lähdemme liikkeelle Andreas Schwabin puheenvuorosta. Hänellä on yksi minuutti aika. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Arvoisa komission jäsen ehdokas äh, Mimitsa, kiitos tuosta puheenvuorostanne. Kysymykseni Yksi nykykomission, prioriteettikomission, jonka jäseneksi pian tulette, jos teidät vahvistetaan, on juuri sisämarkkinasääntöjen ottaminen osaksi lainsäädä, kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpano. Euroopan parlamentti hyväksyi yksimielisesti yhtenäismarkkinasäännöstön ja totesi, että komission on tehtävä enemmän. Te puhuitte noista niin kutsutuista tehoiskuista ja myös kirjallisissa vastauksissanne kirjoititte, että uskotte parempaan täytäntöönpanoon ilman uusia lakiehdotuksia. Hyvä näin, vähemmän voi olla enemmän useinkin. Mutta kysyisin, että mitkä konkreettiset lainsäädäntö toimet aiotte nostaa esiin tulevina muutamana harvana kuukautena vahvistaaksenne sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpanoa niin, että sisämarkkinoista on todella jotain hyötyä kansalaisille. Tarvittaisiin ihan konkreettisia esimerkkejä niistä mahdollisista tehoiskuista, joita ehkä laajennatte, jotta yksittäiset lainsäädäntökysymykset saadaan kunnolla täytäntöönpantua. Kaksi minuuttia komission jäsen ehdokas. Kiitokset eh, herra eh, Schwab tästä kysymyksestä. Näin voinkin eh, puhua tästä yleisestä politiikkaprosessista, jonka näen uuden kuluttajapolitiikkakomissaarin avaintehtävänä. Yritin tuossa selittää, että kuluttajapolitiikka ei ole yhtä yksiä yksittäisiä poliittisia toimia, ei vaan se on hyvin horisontaalista toimintaa, joka pohjautuu yhteistyöhön kaikkien komission jäsenten ja myös yhteislainsäätäjien kanssa, niin että kaikki aloitteet ja poliittiset keinot voisivat johtaa kuluttajien aseman parantamiseen, heidän etunsa suojelemiseen. Minun toimeni perustuisivat tähän kuluttaja-asioiden toimintaohjelmaan, näen roolini eh, sen suojelijana. Minun tulisi keskittyä neljään kuluttaja-agendan eh, peruspilariin. Tuoteturvallisuus kaikkein tärkeimpänä. Ja tämä liittyy tietenkin ehm, komission jäsenen, joka asiasta on vastuussa, toimialan ehm, muut kuin elintarvikkeet ja niiden turvallisuus siis. Ja odotan todella yhteistyötä myös tämän valiokunnan kanssa ja muiden valiokuntien kanssa, jotta saamme aikaan lakiehdotuksia myös lääkinnällisistä laitteista, in vitro-diagnostiikasta, tuoteturvallisuuspaketista, markkinoiden seurannasta ja pankkitileistä niin, että vielä tämän lyhyenkin parlamentin jäljellä olevan kauden aikana saataisiin lainsäädäntöehdotuksia. Jos katsotaan tuota muuta osaa työstä, keskittyisin kuluttaja, kuluttajan suojayhteistyön uudelleenarviointiin. Me tämän, tätähän on tar- tarkoitus uudelleen arvioida toteuttaa analyysejä tilanteista eri jäsenvaltioissa ja näiden löydösten pohjalta voisimme sitten määritellä paremmat koordinaatiopuitteet täytäntöönpanolle, mitä tuotteisiin tulee. Tämän lisäksi kuluttajille tiedottaminen heidän voimaannuttamisensa. En tiedä, vaaditaanko tässä lisää lainsäädäntötoimia, mutta tämä on hyvin konkreettinen asia, jota on edistettävä. Tämän katson tärkeäksi tehtäväksi uudelle komission jäsenelle. Edustaja Schwab, lisäkysymys. For, for your answer, but Kiitoksia vastauksestanne, mutta ollakseni nyt ihan rehellinen, äh, että te puhunut mistään konkreettisista esityksistä sen suhteen, siis eurooppalaista lainsäädäntöä, jota on jo olemassa, mutta jota tulisi täytäntöönpanna paremmin. Tähän kirjallisessa vastauksessannekin totesitte, että pidätte äh, kuluttajapolitiikan sopeutumista uuteen todellisuuteen välttämättömänä ja että Eurooppaan tarvitaan aito kuluttajakulttuuri, mutta on vaikea kuluttajille selittää äh, sitä, että komission on vaikeaa kohdella näitä asioita horisontaalisesti ja siksi tulee viivästystä. Teidän täytyy ajaa komissiota tuohon suuntaan ja teidän täytyy, ja nyt puhun itse asiassa kuluttajaoikeusdirektiiviesittelijänä, niin teidän täytyisi nyt saada aikaan toimia todellisen täyden harmonisoinnin osalta. Kuluttajien on tiedettävä kaikkialla Euroopassa, että heillä on samat oikeudet. Kun he ovat tietoisia oikeuksistaan, he voivat myös toteuttaa oikeuksiaan. Kiitoksia. Kyllä, tosiaan puhuin nyt näistä ää, äh, tällä hetkellä pöydällä olevista ehdotuksista. Äh, ja tällä hetkellä on hyvin paljon olemassa olevaa lainsäädäntöä, joka koskee kuluttajien oikeuksia ja heidän etuaan. Ja äh, kyllä minä nyt etupainotteisesti toimisin jo olemassa olevan lainsäädännön suhteen. Tämä liittyy kuluttajien oikeuksia koskevaan direktiiviin, epäreiluun mm, kaupankäyntiin, siihen liittyviin sääntöihin ja tietenkin sitten nettikauppa. Senkin suhteen tulisi tehdä enemmän kuluttajien osallistuminen internetkauppaan, tietosuojakysymykset tähän liittyen ja muut nettiin liittyvät asiat. Nämä ovat kyllä todella aloja, joissa tilannetta on parannettava nykyisestä. Aivan samoin tämä liittyy kuluttajien oikeuksiin vaikkapa matkustajien, matkustajana eri liikennemuodoissa. Nämä ovat aloja, joissa todella aion olla yhteydessä muiden komission jäsenten kanssa, jotta kuluttajavaikutukset saataisiin otettava huomioon täytäntöönpanossa jäsenvaltioissa ja mm, Euroopan tason koordinoinnissa samoin. Um, thank you very much. Hyvä, kiitoksia paljon. Nyt Evelyn Gebhardt, seuraava kysymyskierros. Evelyn, yksi minuutti. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, te juuri totesitte, ai odotan, että saatte kuulokkeet päähänne. Niin, te juuri totesitte, tuossa alustuksessanne, että kuluttajien oikeudet, jotka eivät toteudu, eivät ole olemassakaan itse asiassa. Ja tässä olen kanssanne täysin samaa mieltä. Euroopan parlamentti on jo pitkään pohtinut tätä täytäntöönpanovaiheen parantamista. Yksi mahdollisuus voisi olla joukkokanteiden käyttöönotto Euroopan tasolla. Minä en nyt puhu näistä amerikkalaisen tapaisista tai tyyppisistä joukkokanteista, vaan ihan omista, omasta eurooppalaisesta järjestelmästä, jossa ryhmiteltäisiin kanteita. Mietin, olisitteko valmis etenemään tällä alalla ja tekemään ehdotuksia niin, että vihdoinkin saataisiin aikaan edistystä. Commissioner Thank you. Thank you. Kiitos. Kiitos oikein paljon, Rova Gebhardt. Tämä asiahan on jo pitkään ollut keskusteluissa parlamentissa ja neuvostossa on pyritty löytämään mahdollisimman hyviä ratkaisuja ja hyvä lopputulos kuluttajien kannalta. Mm, kyllä, tosiaan jotta kuluttajat täysin hyötyisivät yhtenäismarkkinoista, jotta yhtenäismarkkinat todella toimisivat, jotta kauppaa voitaisiin käydä vapaasti rajat ylittäen, tulisi varmistaa kuluttajille se, että he voivat luottaa järjestelmään ja todella käyttää kaikkia yhtenäismarkkinoiden mahdollisuuksia. Joukkokanteet voisivat olla askel kohti tuota tavoitetta. Varmasti ymmärrätte, että kun puhutaan aloitteesta, joka ei vielä, jota ei vielä ole muodollisesti hyväksytty, virallisesti hyväksytty komissiossa, ja jonka valmisteluihin en ole osallistunut, niin minun olisi kyllä äärimmäisen vaikea ja itse asiassa myös sopimatonta mennä nyt yksityiskohtiin mahdollisen tulevan komission ehdotuksen suhteen, mutta valmistautuessani olen tiedostanut sen, että komission ehdotus on pian tulossa. Ehdotus, joka käsittelee joukkokanteita hyvin kokonaisvaltaisesti niin kuin Euroopan parlamentti mietinnössään aiheesta on ehdottanut. Pian, jos äh, nimitykseni vahvistetaan, voisin tarkastella komission ehdotuksen yksityiskohtia ja mielelläni ajaisin tätä asiaa nähdäkseni, heijasteleeko se kuluttajien aitoa etua siis tämä mahdollisuus toimittaa joukkokanteita niin, että asiat saataisiin kuluttajien suhteen hoidettua mahdollisimman hyvin, eivätkä he joutuisi nostamaan yksittäisiä kanteita. Tämä voisi olla hyvin tärkeää osa tulevaa työtäni niin, että voisin luonnollisesti pohjata toimeni siihen jo tehtyyn työhön, jota komissiossa on valmisteltu. Ja ich habe nach... Lisäkysymys. Niin minä kysyin teidän henkilökohtaista mielipidettänne liittyen siihen, mitä komissiolla tällä hetkellä on käsittelyssä. Kysyin siis hieman eri asiaa. Ymmärsinkö oikein, että periaatteessa henkilökohtaisesti kannattaisitte joukkokanteiden käyttöönottoa Euroopan unionissa? Kyllä, Rova Gebhardt. Minä kannattaisin joukko kannepuitteistoa, joka kunnioittaisi samalla kansallista ää, lainkäyttövaltaa ja oikeudellisia perinteitä eri jäsenvaltioissa ja samalla heijastelisi kuluttajien aitoa etua. Tämän puolesta minä taistelen, kunhan ehdotus ensin on esitetty minulle ja teille. Tässä vaiheessa en vielä voi olla varma, mikä tarkalleen ottaen on ehdotuksen yksityiskohtainen sisältö, mutta niin kuin aina pyrin sisällyttämään kuluttajien edut myös tähän joukkokanne-ehdotukseen. Me tulemme saamaan tilaisuuden lyödä viisaat päämme yhteen ja tarkastella komission tulevaa ehdotusta todetaksemme, heijasteleeko se Euroopan parlamentin ja kuluttajien etuja ja odotuksia niin, että kuluttajien luottamusta yhtenäismarkkinoihin saataisiin parannettua. Kiitos. Nyt ALDE-ryhmä Lökegaard heittää kysymyksen ALDEn puolesta. Uh, Komission jäsenehdokas, tervetuloa Brysseliin. ALDE-ryhmän nimissä haluan onnitella teitä tästä tärkeästä toimesta ja tärkeästä salkusta tanskalaisena pienen maan edustajana voin todeta, että Bryssel on kyllä oikea paikka toimia kysymykseni. Kun puhutaan kuluttajien oikeusdirektiivistä, syrjimättömyys äh, liittyen asuinpaikkaan on ollut myös mukana ehdotuksessa. Ja minun mielestäni tällä voisi olla aika onnettomia vaikutuksia, koska samalla se yrityksille loisi velvoitteen myydä tuotteitaan myös sellaisissa maissa, joissa yritykset eivät toimi ja joiden kuluttajalainsäädäntöä eivät tunne. Miten suhtaudutte tähän syrjimättömyysehdotukseen, ehdotukseen liittyen? Kiitos tästä kysymyksestä. Haluaisin aloittaa toteamalla sen tosiasian, että sisämarkkinat ovat usein hyvin sirpaloituneet, onpa kyse sitten epäreiluista kaupallisista käytännöistä tai ennakkoehdoista, joita käytetään, joita mm, tietyt markkinatoimijat käyttävät. Ja tämä koskee aivan yhtä lailla nettikauppaa kuin kauppaa kotona tai ulkomailla Meidän tulee tunnistaa nämä sirpaloitumisen ja hajantumisen syyt, mm, liittyvätpä ne sitten kansallisuuteen, asuinpaikkaan äh, tai eri tapaisten äh, maksuvälineiden käyttöön, vaikkapa maksukortti, joka toimii vain yhdessä maassa, tai äh, vaikkapa kännykkämaksu, joka toimii vain maan rajojen sisällä. Ja kuluttaja komissaarin täytyy tehdä kyllä osansa yhdessä komission sen Barnierin kanssa, kun pohditaan tämän prosessin, esimerkiksi juuri rahoituspalvelut ja maksutavat kysymystä. Itse asiassa eh, palveludirektiivissä on jo kohta, jossa vaaditaan syrjimättömyyttä kansallisuuteen ja asuinpaikkaan liittyen, mutta sama virke jatkuu sitten todeten, että poikkeuksia saattaa olla poikkeuksia, jotka perustuvat objektiivisiin kriteereihin. Mutta sitten meillä ei ole selkeitä suuntaviivoja siitä, että mitä nämä <laughs> objektiiviset kriteerit ovat tai voisivat olla. Ja tässä voisimme kyllä keskittyä näihin puitteisiin ja pohtia sitä, että mitkä syyt voidaan nähdä perusteltavina ja mitä taas ei asuinpaikkaan syrjimättömyyteen liittyen. Mutta nostitte esiin tärkeän sisämarkkinaulottuvuuden ja kollegiossa teemme parhaamme asian käsittelemiseksi. Kiitos. Thank you very much for that answer. Uh, just to, just short follow-up. Uh, Kiitos. Pieni lisäkysymys vielä tähän liittyen. Kiitos vastauksesta. Voinko siis nyt tulkita tämän niin, että te olette tässä asiassa pk-yritysten puolella, koska tämä on hyvin tärkeä asia monille yrityksille Euroopassa? Kyllä, kiitos. Toden totta. Meidän täytyy todella ponnistella tehdäksemme sisämarkkinoista, yhtenäismarkkinoista toimivat paitsi kuluttajille myös pk-yrityksille. suuret yritykset voivat huolehtia itsestään. Niillä on äh, kylliksi juristeja ja oikeudellista asiantuntijuutta. Ne voivat äh, analysoida yksityiskohtaisesti mm, turvallisuus- ja suojelusäännöt markkinoilla. Mutta luodaksemme yhtäläiset toimintaedellytykset äh, esimerkiksi maksutapoja huomioon ottaen, niin meidän täytyy todella muistaa pk-yritykset siinä, kun muistamme kuluttajatkin. Edustaja Ryyli, olkaa hyvä. Eh. Paljon kiitoksia, eh, arvoisa herra Mitsa. Minä olen eh, samaa mieltä siinä, että oikeuksien läpivienti on erittäin tärkeää. Kun tästä puhutaan, niin silloin markkinavalvonta saa erittäin tärkeän roolin. Me olemme nyt vuosia jo odottaneet uusia komission ehdotuksia, nyt ne on vihdoinkin olemassa, olemme iloisia siitä, mutta minulla on konkreettinen kysymys tästä. Komission uusi ehdotus keskittyy hyvin paljon riskeihin analyyseissään. Valitettavasti eh, riskiä ei ole määritelty, mitä pidetään riskinä tässä direktiivissä. Ja mikä mielestäni on vielä erittäin on, äh, hankalaa, tämä ennaltaehkäisyperiaate, joka on tähän asti ollut äh, tärkeä, puuttuu täysin. Aiotteko siis tehdä parannuksia, aiotteko mennä yhdessä meidän kanssamme tähän suuhun, suuntaan? Yksi konkreettinen esimerkki, lelujen kohdalla meillä on vuosittainen ilmiö, jouluna äh, aina äh, löytyy e-, eri skandaaleja. Tämä tietysti murentaa kansalaisten luottamusta markkinavalvontaan. Miten tällä alalla voi voitaisiin vahvistaa markkinavalvontaa, miten voidaan varmistaa, että tällaiset ilmiöt äh, näy ainoastaan jouluna, vaan miten ne pystyttäisiin ehkäisemään markkinavalvonnan kautta. Lisäksi haluaisin esittää vielä kysymyksen raja-arvoista. Puoli sekuntia vielä. E, yhteisön tuomioistuin äh, hyväksyi sen, että lelujen kohdalla olisi raja-arvoja äh, liittyen raskasmetalleihin, mutta aikoisiko komissio parantaa tätä tilannetta? Uh, thank you very much. Kiitoksia oikein paljon edustaja Ryyle tästä kysymyksestä. Tässä uh, tulee esiin kuluttajien tärkein huolenaihe, nimittäin turvallisuus, tuoteturvallisuus, uh, um, ovatko tuotteet turvallisia terveydelle. Minä sanoisin, että riskin arvioinnin harmonisointi Euroopassa ei mahdollistaisi sitä, että olisimme mahdollisimman tehokkaita verrattuna tilanteeseen, jossa riskin arviointi olisi kansallisten viranomaisten käsissä. Mutta se, mikä tämä meidän täytyy tehdä Euroopassa, on parantaa ja tiukentaa riskinarvioinnin suuntaviivoja ja lisäksi meidän on parannettava markkinaa, valvontaa, viranomaisten yhteistyötä. Niiden tulisi oppia parhaista käytännöistä, tunnistaa parhaita käytänteitä ja sitten levittää näitä parhaita käytänteitä kansallisten valvontaviranomaisten verkoston kautta. Meidän tulisi myöskin parantaa yhteistyön tasoa teollisuuden kanssa ja sitä kautta, että teollisuus ymmärtää, kuinka tärkeää on tuottaa turvallisia tuotteita. Uusi markkinavalvonta-aloite itse asiassa käsittelee monia näistä kysymyksistä, esimerkiksi koordinoinnin parantamista, riskinarviointin parantamista kansallisella tasolla, ja on ehdotettu, että perustettaisiin tällainen kansallisten valvontaviranomaisten foorumi, joka säännöllisesti keskustelisi kaikista näistä asioista, jotta saataisiin aikaan turvallisia tuotteita Euroopan markkinoille. Darf ich nochmal nachfragen? Äh, Saanen vielä kysyä te ette vielä tarkkaan vastanneet, miten määrittelette riskin. Minusta on oikein, että meillä ei olisi Euroopassa erilaisia määritelmiä. Meillä pitäisi olla yksi riskinarvioinnin standardi, mutta sitten me tarvitsisimme myös yhtenäisen määritelmän lainsäädännön pohjaksi. Ja sitten mainitsitte erään toisen tärkeän asian, nimittäin teollisuuden vastuun. Halusin kysyä, miten otatte teollisuuden mukaan vahvemmin markkinavalvontaa, koska me tiedämme, että että koska kustannukset ovat korkeat, on tärkeää, että julkinen sektori ja teollisuus yhdessä ottavat vastuun. Thank you. Kiitoksia oikein paljon. Niin, turvallisuus kulkee yhdessä tieteen kanssa. Tiede ja tieteellinen tutkimus tutkimustieto ja tieteelliset suositukset ovat paras äh, puitteisto riskin arvioinnin parantamiseksi ja riskien tunnistamiseksi. Äh, sillä tavoin voidaan tunnistaa tiettyjen komponenttien, kemikaalien, tuotteiden riskit, niiden mm, tekniset erityispiirteet ja niin poispäin. Meidän täytyy yhdistää nämä asiat, siis riskinarvioinnin äh, parantaminen. Siinä on kyse Ähm, tieteen vaikutuksen parantamisesta turvallisuuteen ja sitä komission palveluyksiköt ja asiantuntijaryhmät ovat nyt pyrkineet tekemään, joten meidän on jatkettava tätä rataa, jotta äh, voisimme saada aikaan kunnollista riskinarviointia, jota voitaisiin paljon paremmin hyödyntää kansallisella äh, tasolla äh, kansallisten valvontaviranomaisten kautta. Tämä on tämä tie eteenpäin ja jos minut vahvistetaan, niin mielelläni yritän jatkaa näitä ponnisteluja. E Kiitos nyt ECR, edustaja Billen. Commissioner on behalf of European Komission jäsenehdokas. Meidän ryhmämme nimissä haluan onnitella teitä uudesta tehtävästänne. Kirjallisessa vastauksessanne totesitte, että olette valmis e- edistämään vaikutuksia, joita sisämarkkinoilla on kuluttajien elämään. Ja tämä on yksi prioriteeteistanne. Tästä olin hyvin tyytyväinen. Minkälaisia konkreettisia etuja aiotte edistää kuluttajien näkökulmasta? Miten aiotte tämän tehdä ja milloin? Thank you very much, Mr. Kiitos, edustaja Bilan. Yhtenäismarkkinat, niin kuin monessa yhteydessä on toistettu, ovat kuluttajien takia olemassa. Nyt täytyy toimia kuluttajien näkökulmasta. Sisämarkkinoiden toimenpidepakettia, lain, äh, lakipakettia on edistetty kovasti parlamentissa ja nimityskin tulee tästä valiokunnasta. Kuluttaja-asian politiikka ja kuluttajien edut ovat sisämarkkinoiden, yhtenäismarkkinoiden liikkeelle paneva voima. Tämän takia aina kun on kyse Euroopan tason pitkälle menevistä aloitteista, onpa sitten kyse Eurooppa 2020 tai ohjausjaksosta, niin meidän on tehtävä yhteistyötä, jotta voimme ottaa hieman etäisyyttä pelkästään makroekonomiseen indikaattoreihin tai laskelmiin, joita on esitetty työpaikoista ja kasvusta, ja on nähtävä asiat enemmän kuluttajien näkökulmasta ja sisämarkkinakysymyksenä. Sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa on hyvin konkreettisia toimenpiteitä, 12 eri osa-alueella, jotka liittyvät kuluttajapolitiikkaan. Nämä ovat yksi osa-alue, mutta se ei ole vain yksi 12 osa niistä toimista, joita tarvitaan, jotta sisämarkkinoiden toimintaa voidaan parantaa. Tämäkin politiikka on horisontaalista luonteeltaan ja se sitten antaa oman panoksensa sisämarkkinoiden menestykseen. Monet konkreettiset toimet on toteutettava Niitä on edistettävä, jotta markkinat todella toimivat kuluttajien hyödyksi ja kuluttaja on markkinoilla keskeisessä asemassa. Edustaja Biilan. Uh, Kiitos vastauksesta komission jäsen. Miten otatte jäsenvaltiot ja MEPit mukaan kun ajattelemme sisämarkkinoiden toimintaa kuluttajan näkökulmasta. Miten teette yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, kun varmistatte, että EUn kuluttajasuoja- ja terveysalan työ välittyy tehokkaasti jäsenvaltioihin, erityisesti kun otetaan huomioon se, että Euroopan vaalit ovat ensi vuonna tulossa. Mitä erityisiä politiikan aloja voisitte käyttää EUn työssä, kun kuluttajien asemaa pyritään parantamaan? For the supplementary. Kiitos tästä lisäkysymyksestä. Korostin jo, miten tärkeää kaikkien sidosryhmien työn koordinoiminen on. Kaikkien niiden tahojen, jotka osaltaan vaikuttavat kuluttajapolitiikan onnistumisen tai epäonnistumiseen. Totta kai yhteistyössä Kaikilla osapuolilla on tärkeä rooli. Olen jatkuvassa yhteydessä jäsenvaltioiden viranomaisiin, markkinavalvontaviranomaisiin, täytäntöönpanoviranomaisiin, jotta voisimme parantaa eri tahojen toiminnan koordinointia. Tämän politiikan tulisi mielestäni olla aloitteellista. Minä en saa jäädä odottelemaan sitä, että jäsenvaltiot ryhtyvät siirtämään EU-tason lainsäädäntöä kansalliseen lainsäädäntöönsä ja sitten ryhtyvät pohtimaan, mitkä ovat parhaat yhteistyön menetelmät kuluttajansuoja-alan yhteistyössä. on tärkeää toimia aloitteellisesti niin, että olemme säännöllisesti yhteyksissä kansallisiin viranomaisiin, eikä synny sellaista mielikuvaa, että jotakin tapahtuu Euroopan tasolla ja, ja jotakin muuta taas jätetään kansalliselle tasolle, kansallisten viranomaisten huolehdittavaksi. Kyseessä on synergia ja interaktio, joka on minulle tärkeää. Kiitos. Sitten koordinaattorikierroksella vielä edustaja Paska EFD-ryhmästä, olkaa hyvä. Sorry, Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. I, I know, sorry, uh, I... Olen pahoillani. Luin väärin papereita. Diong on seuraavana ja sen jälkeen Paska. Diong nyt. Um, Kiitos, herra Mimitsa. Tämä valiokunta, IMKO-valiokunta, on Euroopan parlamentissa kohdannut monia ongelmia huolestiessaan siitä, että kuluttajapolitiikkaa koordinoidaan koordinoitaisiin. Myös muilla parlamentin valiokunnilla on toimivaltaa näissä kysymyksissä ja koordinaatio on usein vaikeaa. Teistä tulee pian komission jäsen, joka edustaa pientä maata ja teidän on koordinoitava koko kuluttajapolitiikka, otettava huomioon nämä todella painavat tärkeät tyypit, kuten Cruz, Barnier ja niin edelleen. Ja kun ajatellaan tätä koko lainsäädäntöä, työryhmissähän kuluttajajärjestöt ovat mukana sitten, tulee lakiehdotuksia. Mitä mieltä olette tällaisesta lainsäädännöllisestä jalanjäljestä, jossa komissio katsoisi jo alun alkaen, että mitä vaikutuksia näillä ehdotuksilla on ja että kuluttajajärjestöt voisivat olla mukana? Kiitoksia herra De Jong tästä kysymyksestä. Kun olen valmistautunut tähän kuulemistilaisuuteen, yritin tehdä mielessäni luettelon niistä komission jäsenistä, Eh, joiden tulisi politiikan teossa myös jo varhaisessa vaiheessa ottaa huomioon kuluttaja-asiat. Tietenkin sitten myöhäisemmässä vaiheessa tulevat myös vaikutusarvioinnit ja eh, yhteistyö parlamentin kanssa ja lainsäädäntöprosessi. Näitä komission jäseniä on 11. 11 kollegaa komissaarikollegiossa ovat tavalla tai toisella eh, tilanteessa tai asemassa, jossa heidän toimensa voivat vaikuttaa myös kuluttajien asemaan. Ja näin ollen komissio tekeekin työtä yhä horisontaalisemmin. Ei oikeastaan ole yhtään ainutta, ainutta puhtaasti vertikaalista Ähm, politiikan alaa. Kyse on huomattavasti enemmän siitä nykyään, että kaikki politiikan alat ovat äh, nivoksissa toisiinsa, liitoksissa toisiinsa, ja näin ollen äh, myös kuluttajapolitiikka. Minun roolini olisikin äh, todella hyvin etupainotteisesti varhaisessa vaiheessa poliittisessa päätöksentekoprosessissa ottaa kuluttaja-asiat jo esiin tästä alkaen ja aina sitten sinne lopulliseen päätöksentekoon asti. Ja näin äh, kuluttajat, kansalaiset voivat helpommin hyväksyä muutkin poliittiset ehdotukset. Minä uskon, että ehdotukset otetaan paremmin vastaan, jos ne todella heijastelevat alusta alkaen kuluttajien etua. Toki aina on sitten otettava huomioon se, mikä on kuluttajien etu, ja meillä täytyy olla välineitä – nostaa esiin todellinen kuluttajien etu saatuamme selville, mikä se on. Mutta minä todella odotan tätä koordinointitehtävää komission puitteissa. Kiitos. Lisää kysymys. No, kyllähän teidän Pyrkimyksenne kuulostaa hirveän hyvältä, mutta vastauksenne ei nyt ole kyllä mitenkään konkreettinen. Ajatellaan vaikkapa matkustajien oikeuksia. Kallas on vastuussa ja me havaitsemme, että kuluttajien oikeudet, onpa kyse sitten mistä hyvänsä liikennemuodosta, kuluttajien oikeuksien on oltava ihan samat millä tahansa matkustaa, mutta mutta voimme samalla havaita, että matkustajien oikeudet eivät ole ollenkaan samankaltaiset komission ehdotuksissa. Oletteko sitä mieltä, että Kallasinkin tulisi kuunnella kuluttajien edustajaehdotuksia tehdessään? Kiitos. Thank you very much for the supplement. Kiitos tästä lisäkysymyksestä. Minä olen itse asiassa jo keskustellut varapuheenjohtaja Kallasin kanssa siitä, miten voitaisiin vahvistaa tiukentaa olemassa olevaa lainsäädäntöä matkustajien oikeuksien osalta. Olimme yhtä mieltä siitä, että meidän tulee yhdessä ponnistella, jotta kuluttajien etu ja oikeudet nostetaan esiin myös matkustajaliikenteessä. Ja tässä todella matkustajien oikeudet itse asiassa koskevat minua ihan henkilökohtaisestikin. Minä kuulun niihin, jotka kolmen viikon jälkeen eivät vieläkään ole matkalaukkuaan saaneet Brysselin lentokentältä. Enkä tiedä, että mm, mistä minä sen laukkuni saan ja koska. Tässä aika hyvä esimerkki, esimerkki siitä, miten tärkeää on parantaa matkustajien oikeuksia – myös omien matkatavaroidensa suhteen. Eiväthän ne nyt ole kadonneet, ne on kaapattu, ne minunkin laukkuni. Lakot ja muut työtaistelutoimenpiteet ovat tietenkin oikeus, mutta kyllä täytyisi saada selvät säännöt siitä, että kuka on vastuussa ongelmista ja menetyksistä, joita nämä työtaistelutoimet aiheuttavat. Varmaankin mielenkiinnolla jäämme odottamaan teidän korvausvaatimustanne. Sitten edustaja Paska viimeisenä koordinaattorikierroksella. Olkaa hyvä. Predsedajúci, vážený pán komisár, eh, pán Mimica, úvodom mi dovolte zaželať vám aj... Eh, hyvä komission ehdokas herra Mimica. Ensinnäkin haluaisin onnit eh, toivoa teille ja Kroatian kansalaisille sitä, että EUn jäsenyys tuo parempaa elämänlaatua ja rauhanomaista tulevaisuutta. Eräs tärkeä tehtävämme on tiedottaa kansalaisille kuluttajaoikeuksissa, mitä haluaisitte tehdä tällä saralla. Kiitoksia. Yes, thank you very much. Kiitoksia oikein paljon ensinnäkin siitä, että ähm, toitte tervetulleeksi Kroatian ja äh, toivotte meille parasta, äh, kun osallistumme Euroopan unioniin, Euroopan perheeseen. Tämä on ollut tavoite, jota olemme ajaneet jo vuosikymmenten ajan ja nyt se on toteutumassa. Euroopan kansalaisten päivittäisen elämän parantaminen, mukaan lukien pian kroatialaisten kansalaisten elämän äh, laadun parantaminen, on äh, tärkeä osa Euroopan kuluttajapolitiikkaa. Ja siksi, jos haluamme pohjata äh, tämän politiikan pääpilareille. Meidän todellakin täytyy olla tehokkaita ja äh, ylläpitää olemassa olevat turvallisuuden taso ja parantaa sitä, äh, antaa voimavaroja kuluttajillemme ja äh, vahvistaa täytäntöönpanoa. Neljäs tavoite olisi saada kuluttajapolitiikka integroiduksi kaikkiin muihin toimintalohkoihin, mutta myös kaikkiin muihin sisämarkkinatoimiin ja toimenpiteisiin, jotka edistävät sisämarkkinoita ja tekevät niistä todelliset. Kuluttajaoikeuksista yritin jo selittää, kuinka syvälle, pitkälle menisin yhdessä varapuheenjohtaja Redingin kanssa, kun on kyse kuluttajansuoja puitteiston parantamisesta ja jos minut vahvistetaan, niin sitten minulla on erityistehtävä olla vastuussa kuluttajaoikeuksien täytäntöönpanosta. Tämä on se tapa, jolla toimisi. Ne ovat niitä asioita, joita on tehtävä Euroopassa ja kansallisella tasolla konkreettisesti. Ďakujem za odpoveď. Vážený pán komisár, dôležitou oblasťou... Kiitoksia vastauksestanne. Nopea riidan ratkaisu on myös osa kuluttajan oikeuksia. Aiotteko myös tiedottaa kansalaisilla nopeasta tehokkaasta tavasta ratkaista riitoja? Yes, indeed. Kyllä, todellakin. Pidän tiedotusta kunnollista tiedotusta kuluttajille, ei mitään tietotulvaa, mutta sitä, että annetaan kattavaa, mutta selkeää eh, ja yksinkertaista tietoa, jotta kuluttajat ymmärtävät oikeutensa. Tämä on tärkeä osa eh, tehtäviä toimia. Ja tällä saralla todellakin haluaisin olla tärkeä osa näitä yhteisiä ponnisteluja, jotka nostaisivat kuluttajapolitiikan tehokkaiden poliittisten toimenpiteiden huipulle. Kiitoksia. Näin saamme koordinaatorikerroksen päätökseen. Haluan kiittää parlamentin jäseniä, jotka ovat olleet näin säntillisiä ajan suhteen. En halua, että lopussa aika loppuu, joten hieman pitkiä toki kysymykset ovat olleet. Muistuttelen sitten nuijalla, jotta asiat sujuvat. Muutoin lopussa aika loppuu. Nyt viisi muuta valiokuntien edustajaa. Muistutan, ketkä he ovat. Jyvän, Korea de Campos, Plenkovic, Kroatiasta, Charles de Mose ja Tun Lähdemme liikkeelle Jyvänin puheenvuoroilla. Olkaa hyvä. Monsieur le commissaire. Komission jäsen. Minäkin haluan toivottaa teidät tervetulleeksi ja onnitella siitä, kun maanne liittyy, kaunis maanne liittyy unioniin. Edustaja Gebhard esitti kysymyksen äh, ryhmäkanteesta. Helmikuussa 2012 parlamentti tuki tällaisen järjestelmän käyttöönottoa sillä ehdolla, että on jonkinlaiset suojalausekkeet. Tämä järjestelmä on oleellisen tärkeä, koska kuluttajat tarvitsevat suojaa. Meillä on hyvin erilaisia kansallisia säännöksiä, mutta jonkinlainen turvalauseke, varajärjestely on kuitenkin oleellinen. Edustaja Gebhard kysyi teiltä tästä asiasta. Kannatatteko te sitä? Te vastasitte kyllä kahdella ehdolla. Ensimmäinen ehto on se, että tällä puolustetaan kuluttajien etuja. Me olemme samaa mieltä, se on periaate tässä. Toinen ehto, totesitte, on se, että kunnioitetaan kansallisia oikeudenkäyttöalueita, kansallista lainsäädäntöä huomauttaisin teille kohteliaasti, että me jatkuvasti taistelemme eh, kansallista lainsäädäntöä eh, lainkäyttöoikeutta vastaan. Ja tuomioistuimessa todetaan, että täytyy toki eh, toimia tähän suuntaan, mutta ongelmiahan siitä syntyy jatkuvasti. Minkälaisia järjestelyjä te ajattelette, ajattelette jotka olisivat välttämättömiä? Ja sitten kun ajatellaan ympäristöalaa, niin minkälaisia ryhmäkannemahdollisuuksia siellä olisi? Thank you. Thank you very much. Kiitos edustaja Jyvän. Kiitos siitä, että palaatte vielä tähän ryhmäkanneasiaan. Tämä on tärkeä aihe kuluttajien luottamuksen ja kuluttajapolitiikan kannalta yleisemminkin. Täytyy taas pyytää teiltä ymmärrystä siinä, että on hyvin vaikeata mennä tämän ehdotuksen yksityiskohtiin. Sitähän ei ole vielä komissiossa lopullisesti viimeistelty. Haluaisin kuitenkin toistaa sen, että minä puollan tätä hanketta ja jos tämä saadaan, niin puoltaisin johdonmukaista horisontaalista lähestymistapaa, jossa otettaisiin huomioon kuluttajan suoja, kilpailu, kysymykset, ympäristön suojelu, parhaat käytännöt kansallisessa oikeudenkäyttöperinteissä. Meillä on kansallisia perinteitä alalla, jotka osoittavat sen, että tämä kiista, riitta, ongelma ja liiallinen ongelma voitaisiin näiden käytäntöjen avulla välttää. Meidän täytyy ottaa ottaa opiksi kansallisista parhaista käytännöistä, kun ajatellaan näitä oikeudenkäyttötapoja. Haluaisin vielä muistuttaa, että on oltava realisteja, on kunnioitettava kautta linjan eurooppalaisia oikeuskäytäntöjä, perinteitä. Etenisin tässä askel askeleelta niin, että varmistamme, että jokainen askel vie meitä kohti vankkaa, vakata maaperää. Tällä ehdotuksella ei välttämättä heti hoidettaisi kaikkia kuluttajan odotuksia, mutta siitä pitäisi tehdä tässä muodossaan mahdollisimman realistinen. Merci, monsieur le commissaire. Kiitos komission jäsen kommentti ja kysymys. Kommentti on se, että kansallisen lainsäädännön kunnioittaminen on välttämätöntä. Me olemme tästä kaikki tietoisia, mutta joskus sitä käytetään myös jonkinlaisena alibina, tekosyynä. Eli ei pidä olla, olla tyhmä ja olla huomaamatta tätä. Sitten kysymys on aivan yksinkertainen. Ymmärrän, että on vaikea vastata näin tekniseen kysymykseen. Me täällä pelkäämme, aivan niin kuin Yhdysvalloissakin, tällaista käyttöönottoa silloin, kun otetaan äh, käyttöön vahingonkorvaukset. Me emme halua tällaista menettelyä. Äh, olisitteko te pikemminkin puolesta vai vastaan tällaisen äh, vahingonkorvausmenettelyn käyttöönoton suhteen? Again, you are definitely trying to get... Tässäkin yritätte saada jos ei nyt aivan sitoumusta, niin ainakin täsmällistä näkemystä komission ja sen ehdokkaalta tästä arkaluontoisesta kysymyksestä. Tämä aihe on ollut arkaluontoinen juuri siitä syystä, että ei ole laajaa yksimielisyyttä tästä käsitteestä ja sen kattavuudesta. Yritän puhua hieman täsmällisemmin tästä aiheesta kuitenkin. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä niin, että voisimme välttää tällaiset ryhmäkanteeseen liittyvät äh, ikään kuin rankaisutoimet tai sen tyyppiset mallit ja aloitteet. Näin me voimme toimia ja näin minä komission jäsenenä, joka vastaa kuluttajan suojasta, kuluttajapolitiikasta, jos nimitykseni vahvistetaan, haluaisin, että tämä olisi tärkeä osa prosessia kaikkien niiden kanssa, jotka ovat viimeistelemässä ryhmäkanne käsitettä Euroopan tasolla ja kansallisesti. Thank you very much. And... Kiitos. Nyt Korea de Campos. Uh, welcome, commission. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa komission jäsenehdokas Mimitsa ja kiitos kutsusta Kroatiaan, jonka esititte meille. Mitä tulee kuluttajien tyytyväisyyteen ja näihin tulostaulukkoihin, niin minä kysyisin energiasta. Kuluttajien luottamus on hyvin matala. Hinnat ovat nousussa ja tulevat nousemaan myös tulevina vuosina. Tiedämme, että epäsuora verotus on ankkuroitu kuluttajien laskuihin ja että markkinoiden läpinäkyvyys ei toteudu ja erityisesti heikossa asemassa olevat kotitaloudet kärsivät. Miksi kuluttajat eivät pääse hyötymään energian sisämarkkinoista? Mihin toimiin voidaan ryhtyä? energiahintojen läpinäkyvyyden parantamiseksi. Mihin ryhmi, toimiin Euroopan unionin yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tulisi ryhtyä suojellakseen heikossa asemassa olevia kuluttajia? Kiitos. Kiitos tämän kysymyksen esittämisestä, kysymyksen, joka todella vaikuttaa arkeen, erityisesti nykyaikoina. Energia, sähkö, kaasu ovat elintärkeitä kuluttajille. Tähän liittyy kaksi prosessia. Yhtäältä energiahintojen nousu, joka johtuu polttoaineiden hinnan noususta, samoin investoinneista uusiutuviin energianlähteisiin, jotta hiilidioksidipäästöjä saataisiin vähennettyä. Eli tämä liittyy tiettyihin vaatimuksiin, joita markkina toimijat äh, joutuvat äh, nyt äh, toteuttamaan. Näissä puitteissa meidän täytyy aina huolehtia siitä, että vähittäishinnat, energian vähittäishinnat vastaavat mm, tuotantokustannuksiin, jotka toki ovat nousussa, mutta vähittäishinta ei saa nousta enempää kuin mitä tuotantokustannukset ovat nousseet. Toisaalta meillä on tämä kolmas energiapaketti. Kyseessä on prosessi, joka pyrkii saattamaan energiamarkkinamme kilpailukykyisemmäksi, niille pääsyn helpommaksi ja näin ollen tilanteen paremmaksi kuluttajille. Haluamme siis avata kilpailun ja näin kolmas energiapaketti voisi hyödyttää suoranaisesti myös kuluttajia. Laskutus on yksi ala. Olemme itse asiassa jo ryhtyneet tiettyihin toimiin saadaksemme aikaan kattavamman ja läpinäkyvämmän laskutusprosessin, erityisesti sähköinen lasku. Ja tämä luonnollisesti hyödyttäisi kuluttajia. Kun ajatellaan energiapalveluja ja mitä komissio voi tehdä, niin piakkoin tulemme juuri pyrkimään saada aikaan tarkastelun näistä heikoista kohdista eri markkinoilla, muun muassa energiamarkkinoilla. E, kiitos komission jäsen. Kuitenkin me tiedämme, että kansalliset sääntelijät ja myös keskitetty viranomainen toimivat mitä kansalliset energiasääntelyviranomaiset ja EU-keskusviranomainen voivat tehdä? Miten näitä sääntelyviranomaisen toimivaltoja voitaisiin vahvistaa niin, että he todella voisivat toimia enemmän kuluttajahyödyksi? Kiitos. Niin, kansallisen energiasääntelijän rooli ja mandaatti vahvistuvat kolmannen energiapaketin kautta ja näin niiden toimivaltaa ja myös voimavaroja halutaan vahvistaa, jotta sääntelijät voisivat paremmin sääntelytoimissaan ottaa kuluttajien edun huomioon niin, että eivät keskity yksinomaan teknisiin tai operaattoreihin liittyviin kriteereihin ja toimiin, vaan että voisivat pyrkiä saattamaan energiamarkkinat erityisesti kilpailukykyiset energiamarkkinat äh, lähemmäs kuluttajien etua niin, että äh, palveluntarjoajan vaihtaminen olisi helpompaa, vertailu eri toimijoiden välillä olisi helpompaa. Ja mitä sitten eurooppalaiseen viranomaiseen tulee, se voi toimia tehokkaammin äh, monitoroidessaan kilpailun toteutumista, aidon kilpailun toteutumista markkinoilla. kolmannen energiapaketin kautta. Seuraavaksi edustaja Plenkovic. Lökkikaadille keskustelevat voivat siinä siirtyä pois. Nyt Plenkovic, EPPn tarkkailija. Evo, iskoristit prigodu da... Kiitoksia. Puheenjohtaja Harbour, haluaisin käyttää tätä mahdollista hyväkseni äh, toivottavasti tervetulleeksi kollegani Ramimitsan äh, e, komission jäsen ehdokkaan Kroatiasta ja aion puhua Kroatiaa. Minulla on tällainen konseptuaalinen kysymys. Äh, haluaisin, että hiukan laajentaisitte kantaanne liittyen kahteen trendiin kuluttajansuojapolitiikassa. politiikassa Euroopan komissiossa edeltäjänne ovat kannattaneet tätä kuluttajan voimaannuttamista, voimavarojen antamista kuluttajalle verrattuna tähän perinteiseen kuluttajan suojeluun. No, mikä on teidän eh, mielipiteenne? Pitäisikö kuluttajalla olla ikään kuin välineet, jotta eh, kuluttajat oppisivat ja tällaista uutta kulttuuria voitaisiinko sitä hyödyntää niin, että kuluttajilla on esimerkiksi riittävästi tietoa oikeuksistaan verrattuna aikaisempaan tilanteeseen? Kiitoksia. Nyt kun minulla on tämä mahdollisuus vastata kroatiaksi eh, kysymykseen, joka esitettiin kroatiaksi. todellakin kuluttajien voimaannuttaminen ja meidän asemansa vahvistaminen on yhä tärkeämpää kuluttajan politiikassa tai kuluttajan suojapolitiikassa, miten ikinä tämän haluammekaan määritellä tämän politiikan. Minä puhuin Euroopan kuluttaja-asioiden toimintaohjelmasta, joka määrittelee pää toimet ja ei ole mikään yllätys, että turvallisuuden jälkeen, joka on kuluttajansuojan politiikan ensimmäinen pilari, on toinen pilari, joka sisältää kuluttajien vahvistamisen tai voimannuttamisen sisämarkkinoilla. Joten kuten sanoin, aion tehdä parhaani, jotta jotta voisin edistää tätä asiaa. Ja tämä sisältää myös tämän painopisteen siirtymisen kuluttajapolitiikassa siihen, että kuluttajat asemaa vahvistetaan, jotta kuluttajat ymmärtävät, kuinka tärkeää heidän roolinsa on yhteisillä sisämarkkinoilla, kuinka he itse ovat tärkeitä e, ja kuinka he itse pystyvät toteuttamaan tämän muutoksen, joka luo talouskasvua ja työllisyyden lisääntymistä ilman kuluttajia vahvoja, tietoisia, taloudellisesti vahvoilla olevia kuluttajia, joilla on myös oikeudet ja jotka pystyvät puolustamaan näitä oikeuksia. Ilman tätä muutosta on vaikea olla esillä Euroopan markkinoilla ja siksi minun roolini on ennemminkin mm, sellainen, että minä yritän nostaa kuluttajat kaikkien eurooppalaisten toimien huipulle, joiden tarkoituksena on kasvu. Kysymyksenne puitteissa, miten määrittelisitte tämän ryhmän, jota me kutsumme äm, haavoittavat kuluttajat? ovatko ihmisiä, jotka eivät ole riittävän koulutettuja, ovatko nämä kuluttajat ehkä vammaisia tai ikääntyneitä tai ihmisiä, jotka kärsivät stressistä tai eivät pysty yksinkertaisesti ymmärtämään mm, oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan. Miten määrittelette tämän haavoittavan kuluttajan, kuluttajan suoja-asioissa? Euroopan kuluttaja-asioiden toimintaohjelma korostaa kahta haastetta. Yksi niistä on kestävä kulutus ja toinen on haavoittuva kuluttaja. kuluttaja, joka eri syistä ei pysty täysin osallistumaan Euroopan unionin sisämarkkinoille. Joten tämä ajatus haavoittavasta kuluttajasta, sitä on pohdittava, eikä sen pidä perustua vaan omiin näkemyksiin ja tunteisiin, vaan sitä on katsottava teknisesti ja se on nähtävä hyvin holistisesti. Kuluttajaryht... Komissio tulee pian työstämään tutkimusta jonka tarkoituksena on määritellä nämä haavoittuvuudet eri markkinasegmenteillä, oli kyse sitten energiamarkkinoista, digitaalisista markkinoista ja niin poispäin. Ja tämä mielestäni antaa meille hyvän pohjan toimenpiteille, joilla voidaan helpottaa haavoittuvien kuluttajien ongelmia. Nyt edustaja Schaldemuusi, olkaa hyvä. Kiitoksia. Tervetuloa EU-hun. Minulla on kaksi helppoa kysymystä teille. Tuetteko minun ehdotustani siitä, että mainittaisin varovaisuusperiaate kuluttajan tuoteturvallisuusdirektiivissä? Ja toiseksi, täytäntöönpanon alalla tiedämme, että kaikki jäsenvaltiot eivät tee riittävästi. Ja tänään kuulimme myös teidän suustanne Oletteko henkilökohtaisesti yhteydessä jäsenvaltioihin niin, että ministerit tekisivät aktiivisemmin työtä, jotta jäsenvaltiot täytäntöön panisivat säännöksiä paremmin? Kiitos. Kiitos, edustaja Saldimose. Pelkään yleensä helppoja kysymyksiä. Ja tälläkin kertaa osittain täytyy pelätä. Kun kyse on lainsäädännön täytäntöönpanosta kuluttaja-asioissa, niin haluaisin olla mahdollisimman aloitteellinen. Aloitteellinen, kun täy- oikeuksia täytäntöön pannaan. Tämäkin liittyy kuluttajasyöden toimintaohjelman toiseen pilariin. Kyllä, aktiivisesti olisin yhteyksissä ja tapaisin säännöllisesti ministereitä – Äh, ministeriöistä ja äh, virkamiehiä äh, ministeriöiden osastoista ja kävisimme lävitse, minkälaisina pääongelmat näyttäytyvät heidän silmiinsä, kun ajatellaan sisämarkkinoita. Mitkä ovat heidän mielestään valtit tai edut, joita heillä on käytössään, minkälaista kansallista asiantuntijuutta heillä on käytettävissään – markkinoiden valvonnan alalla. Markkinavalvontapaketti, joka on nyt käsittelyssä neuvostossa ja parlamentissa, on mielestäni tavallaan lisää parannus niille toimille, joita kansalliset viranomaiset toteuttavat. Näin heille annetaan lisävälineitä. Heille annetaan oikeus toteuttaa ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia tuotantolaitoksiin. He voivat mennä suoraan ja nostaa kanne sellaisia vastaan, jotka eivät noudata sääntöjä. Eli toimet tästä näkökulmasta eivät toteudu pelkästään äh, EUn tasolla ja pelkästään komission jäsenen toimista. Whether you would... Jos ette kuitenkaan vastannut ensimmäiseen kysymykseen, niin tuetteko minun pyyntääni siitä, että varovaisuusperiaate mainitaan tässä tuoteturvallisuusasiassa. Minusta sitä siellä tarvitaan. I will be if... Jos nimitykseni vahvistetaan, niin olisin todella valmis keskustelemaan. Olisin valmis käsittelemään kaikkia ehdotuksia, joita tästä valiokunnasta tai muista valiokunnista ja parlamentin jäseniltä saadaan, jotka pyrkivät parantamaan komission ehdotusta. Todellakin haluaisin perehtyä ehdotuksen yksityiskohtiin ja kunhan tilaa on yhteiselle käsitykselle, joka vahvistaisi sen, että teidän ehdotuksenne parantaa niitä äh, seurantapuitteita, jotka meillä on, ja vahvistavat kansallisia viranomaisia heidän tekemässään työssä, niin kyllä, edetkäämme tähän suuntaan yhdessä. Mrs. Thun. Edustaja Thun. Thank you, Chairman. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Handel Internet on. Kiitos. Kiitos siitä, että haluaisitte vahvistaa kuluttajan oikeuksia internetkaupassa. Teille esitettiin kysymys siitä, nopeuttaisitteko te ryhmäkanteiden käyttöönottoa. Todetaan, että ei ole kuitenkaan varoja, ei ole rahaa toteuttaa tällaista välinettä. Tehän tiedätte, että tämä on asia, joka koskettaa sekä kuluttajaa että yrityksiä. Tämä on aihe, johon me kaikki olemme sitoutuneet. Olemme järjestäneet valtavasti kokouksia komission jäsenten kanssa. He ovat puhuneet miljoonista kuluina. Nyt puhutaan kahdeksasta miljoonasta. Kuluttajat todella odottavat tätä välinettä. Kuitenkin tässä välineessä ja sen käyttöönotossa on todellakin suuri ongelma, eli tämä on myös teidän ongelmanne. Miten konkreettisesti aiotte ratkaista tämän kysymyksen? Thank you very much, Mrs. Thun. Kiitos edustaja Thun siitä, että nostitte tämän aiheen esille aika rajoitteen takia osittain jätin vastaamatta tähän vaihtoehtoisen riidanratkaisukysymyksen aiemmassa yhteydessä. Tiedän, että olette kiinnostunut tästä erityiskysymyksestä, joten oletinkin, että kenties menette yksityiskohtiin omassa kysymyksessänne. Kyllä, verkkovälitteinen riidanratkaisu ja sen mekanismit ja miten se saadaan toimivaksi, on ja tulee olemaan tärkeä tehtävä komission jäsenen työalalla. Meillä ei ole riittävästi aikaa käsitellä tätä vaihtoehtoista ja toisaalta verkkovälitteistä riidanratkaisua. Nyt meillä on puolitoista vuotta, kaksi vuotta aikaa, kun siihen asti, kun sen on oltava todella toimintakykyinen. Meillä on jo foorumi, joka on käytettävissä kaikilla kielillä ja se tietysti tarvitsee rahoitusta. Toteaisin, että meillä ei ole vielä riittävän selkeää käsitystä siitä, että kaikki kulut voitaisiin kattaa tämän äh, verkkovälitteisen riidan ratkaisun tuotoilla. Toki ohjelmistot ja tekninen puoli foorumista on mahdollinen, mutta teemme kaikkemme, jotta rahoitusvaikutuksia voitaisiin pienentää sen suhteen, miten tarvitaan henkilöstöä ja miten tämä saadaan toimimaan kaikilla kielillä. Tässä meidän on todella tehtävä kaikkemme. Voimme käyttää kuluttaja-asioiden toimintaohjelmaa tai muita ohjelmia, jonka kautta sitten kustannukset, jotka tästä syntyvät, voidaan kattaa. Luotamme parlamentin ymmärrykseen ja yhteistyötahtoon, jotta tässä hankkeessa pysytellään mahdollisimman lähellä komission alkuperäistä ehdotusta sen koon puolesta, jotta todella kustannukset voidaan kattaa. No, Kiitos tästä vastauksesta, mutta haluaisin saada tietoon päivämäärän. Tämä aihe huolestuttaa meitä kovasti. Te toteatte, että kustannuksia voidaan vähentää eh, toimintakulujen osalta totta kai, kuluttajakeskukset Euroopassa osittain tekevät päällekkäistä työtä muiden toimijoiden ja muiden foorumeiden kanssa. Nämä ovat eri pääosastojen alaisuudessa ja kaikkea tätä täytyy selkeyttää. Te mainitsitte tämän kyllä. Eurooppalainen kuluttaja saa tietoa vähän sieltä ja täältä ja usein hän on täysin hukassa kaikki kaikkien näiden tietojen kanssa. Eli näyttää siltä, että komissio elää hieman toisella planeetalla kuin kuluttajat. Mitä tällä voitaisiin tehdä? Mitä te teette? Thank you very much for some... Kiitos lisäkysymyksestä. Tässä mennään sitten hieman pidemmälle yksityiskohtiin myös verkkovälitteisen riidanratkaisun rahoituksen suhteen. sitoumukseni, jonka voin tänään esittää, liittyy verkkovälitteisen riidanratkaisun toimintaan kaikilla kielillä. Me yhdessä komission yksiköissä kyllä tämän hoidamme kuntoon. No sitten aikataulutus tässä hankkeessa totta kai riippuisi rahoituksesta, niistä ohjelmista, joita voidaan käyttää tavalla taikka toisella – rahoitusjärjestelyt hoidetaan vuoteen 2014 mennessä. Tämä aikataulutushan mainitaan kuluttaja-asioiden toimintaohjelmassa, eli teemme kaikkemme, jotta tässä aikataulussa pysytään verkkovälitteisen riidanratkaisun suhteen. Well, thank you very much. Well, that... Kiitos. Nyt toinen kysymyskierros on saatu päätökseen. Minulla on erityinen ilo toivottaa tervetulleeksi Krista Klaas, ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja, ja myös valiokunnan jäsenet, jotka esittävät kysymyksiä. Nyt puheenjohtajan paikalle siirtyy Krista, mutta minä pidän kyllä ajoituksesta huolta, jotta tahti ei tässä höllene. Krista. Sydämelliset kiitokset äh, puheenjohtaja, rakas kollega Malcolm Harbour. Ympäristövaliokunta on luonnollisesti arvoissa komission jäsenrakas Mimitsa valiokunta, jonka kanssa tulette olemaan paljon tekemisissä. Me olemme vastuussa äh, monista teitäkin koskevista kysymyksistä ja toivotamme myös teidät tervetulleeksi. Tässä nyt jo olemme kuulleet, miten horisontaalinen kuluttajan suoja-asia on ja Euroopan parlamentissa se koskee moniakin eri valiokuntia, terveys, tek- teknologia, kosmetiikka, tietyt mm, kemialliset aineet ja yleisesti kuluttajapolitiikka koskevat juuri ympäristövaliokuntaa. Ähm, me olemme erittäin motivoituneita äh, käsittelemään näitä kaikkia ihan päivittäisen elämän asioita ja sanomme niihin painavan sanammekin tietenkin ja haluamme osallistua tähän työhön. Ja Euroopan parlamentissa olemme havainneet, että monissa kysymyksissä usein teemme työtä yhdessä toistemme kanssa ja tästäkin syystä pidämme hyvää yhteistyötä vastuukomissaarin kanssa äärimmäisen tärkeänä. Meillä on nyt kolme puheenvuoropyyntöä tai kolme puhujaa. Ensimmäisenä annan puheenvuoron EPPn koordinaattorille Richard Zeberille, sitten Dagmar roth ja Peter Liise. Mutta nyt kuulenkin, että Peter Liise puhuu ensimmäisenä. Peter, ole hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja, arvoisa komission jäsenehdokas. Haluaisin äh, nostaa esiin kaksi tärkeää lainsäädäntöaloitetta, joista äh, ympäristövaliokunta on vastuussa ja tekee yhteistyötä Inkon kanssa. Yhtäältä äh, lääketuotteet ja toisaalta äh, erilaiset lääketuotteet. Ja me haluaisimme nyt kysyä teiltä, että miten konkreettisesti haluaisitte päästä näihin tavoitteisiin. Pidättekö kiinni komission tekemästä ehdotuksesta? Äh, sehän äh, ei pidä tarpeellisena ennakkolupajärjestelmää kansallisella tai Euroopan tasolla. Ja sitten mitä tulee ähm, in vitro ähm, diagnostiikkaan, tässähän on tarkoitus äh, hyväksymistä vahvistaa. Äh, miten te komission jäsenehdokkaana äh, arvioitte näitä ehdotuksia? Olkaa hyvä komission jäsen. Kiitoksia, tohtori Liise. Kyllä, todella kovasti odotankin yhteistyötä Envi-valiokunnan kanssa – Meillä on monia yhteisiä asioita, jotka liittyvät lääkinnällisiin, lääkinnällisiin laitteisiin, kosmetiikan turvallisuuteen, kuluttajapolitiikan ympäristöjalanjälkeen, tuohon IV-diagnostiikkaan ja niin edelleen. On koko joukko muitakin yhteisessä intressissämme olevia asioita. Mutta mitä tulee noihin lääkinnällisiin laitteisiin, joista tällä hetkellä parlamentti ja neuvosto käsit, tekevät yhteistyötä, niin minä olisin todella sitoutunut yhteistyöhön teidän kanssanne parantaakseni, kaik, parantaakseni kaikkia ehdotusten turvallisuusnäkökohtia, siis mitä komission ehdotuksiin tulee. Mitä tulee näihin ennakkolupamenettelyihin markkinoille pääsyn suhteen, niin kuin tiedätte, komissio on ehdottanut, että vahvistetaan olemassa olevaa järjestelmää, notifiointijärjestelmää ja että otetaan käyttöön hyvin tiukat tai tiukka järjestelmä, jossa asiantuntijatasolla arvioidaan jäsenvaltioissa näitä korkean riskin lääkinnällisiä laitteita. Komission ehdotus ei sisällä konseptin muuttamista kohti tällaista ennakkolupamenettelyä, mitä markkinoille pääsyyn tulee korkean riskin lääkinnällisille laitteille, että olisi tällainen keskitetty elin. Tätä emme ole ehdottaneet, koska haluamme säilyttää tämän innovatiivisuuden, joka on hyvin tärkeää Euroopassa, kun äh, kehitellään uusia lääketieteellisiä laitteita ja myös kiinnostavia innovaatioita, jotka saattavat tulla kuluttajalle hyödyksi. Todennäköisesti vielä äh, voimme mennä enemmänkin yksityiskohtiin vielä tässäkin kuulemistilaisuudessa, mitä tulee ehdotukseen, joka koskee lääkinnällisiä laitteita. Onko vielä lisäkysymys, Pete? Kyllä, haluaisin mielelläni nyt äh, konkreettisen vastauksen molempiin kysymyksiini. Jos teidät, äh, teidän nimityksenne vahvistetaan ja te pidätte kiinni komission ehdottamasta konseptista, eh, niin minä haluan nyt todella tietää, että pidättekö siitä kiinni vai äh, voitteko muuttaa sitä. Ja mitä mieltä olette vielä tästä äh, hyväksymismenettelystä? Komission jäsen. Kiitoksia. Niin komission nykyehdotus ähm, IV-diagnostiikkaan liittyen kohdistuu nyt erityisesti turvallisuuteen ja menettelyjen äh, turvallisuuteen, mitä tulee äh, geneettisiin testeihin ja näihin laitteisiin, oman roolin ja oman panokseni äh, näiden ehdotusten hyväksymisen suhteen näin juuri siinä, että haluan käydä avointa keskustelua kaikkien niiden kanssa, joilla on hyviä ehdotuksia, hyviä tarkistuksia turvallisuuden parantamiseksi, mutta mm, hyviä ehdotuksia muutenkin kuin pelkästään tämän turvallisuuskysymyksen kohdalla. Voisi olla että myös nämä käytön eettiset periaatteet, mitä lääke- lääkinnällisiin laitteisiin, jotka liittyvät geneettisiin testeihin tulee, niin kyllä minä olisin valmis myös tästä eettisestä puolesta keskustelemaan niin, että voimme vahvistaa tätä käyttäjän hyväksyntää hänen mahdollisuuksiaan esimerkiksi asiantuntijaneuvot ennen kuin tehdään päätöksiä geneettisistä testeistä ja tietenkin myös sitten erilaiset neuvot siitä, miten näitä tuloksia annetaan. Kiitoksia ja sitten Dagmar Roth-Berendt. Kiitoksia, hyvä komission jäsenehdokas. Hiukan vähän eri kulmasta kuin herra Liisel, mutta yritän kuitenkin saada vastauksen ja minun täytyy olla rehellinen. Oletteko samaa mieltä kanssani siitä, että komission ehdotus lääkinnällisistä laitteista, enkä puhu nyt in vitro-laitteista, on ei ole kovinkään selkeä korkean riskin laitteiden suhteen. Se ei äh, paranna potilasturvallisuutta. Äh, jos äh, kuluttajien ähm, kapasiteetteja paranneta, niin se ei riitä potilasturvallisuuden parantamiseksi. Eikö meillä pitäisi olla erilainen toimenpide korkean riskin laitteiden suhteen? Ehkä meillä pitäisi olla erilainen markkinoille pääsy menettely ja oletteko valmis tukemaan tätä? Mrs. Kiitos, kiitos oikein paljon edustaja Roth-Berend tästä kysymyksestä, joka vie meidät takaisin näihin äh, lääkinnällisiin laitteisiin tai korkean riskin lääkinnällisiin laitteisiin. Olisi ehkä liian kunnianhimoista, jos minä nyt yrittäisin tässä vaiheessa kommentoida komission edotuksia, mutta äh, uskalla nyt kuitenkin tehdä niin ainakin äh, toivottavasti äh, sovelialla tavalla. Äh, silloin, kun ö, yhteislainsäätäjä, tässä tapauksessa Euroopan parlamentti, ö, tekee hyviä argumentteja, hyviä ö, tarkistuksia, ö, kunnollisia ehdotuksia, joiden avulla voidaan parantaa markkinoille pääsyä, korkean riskin lääkinnällisiä laitteita varten, niiden turvallisuuden parantamista olisi valmis parantamaan – ja yrittää saada aikaan parasta mahdollista ratkaisua riippumatta siitä, mikä on komission alkuperäinen ehdotus. Voimme aina palata takaisin komission alkuperäisen ehdotukseen, jos olemme sisällöstä samaa mieltä. Ja sisällössä tässä tapauksessa pitäisi olla kyse, että vahvistamme luottamusta ilmoitusviranomaisiin. Meillä pitäisi olla sisäistä asiantuntevuutta sillä tasolla. Voi olla vaikka hyvinkin vähän tällaisia ilmoittavia viranomaisia. Ei jokaisessa maassa niitä tarvitse olla niin monta, mutta meidän täytyy luottaa näihin viranomaisiin ja sitä meidän pitäisi kehittää tällainen toisen vaiheen tarkastus, jonka kansalliset viranomaiset tekevät. Jos löydämme tällaisen yhdistetyn tavan toimia. Meidän pitäisi sitä yrittää selvittää. En nyt haluaisi ryhtyä käsittelemään sitä, että äh, markkinoille pääsy tai keskitetty äh, markkinoille pääsyn luvan varaistaminen. Keskittyisin ennemminkin tähän näihin eh, ilmoittaviin viranomaisiin ja kansallisiin lääkinnällisiin viranomaisiin. Eh, kiitoksia. Arvostan kovasti eh, lojaaliuttanne komission ehdotuksella, mutta voitteko vahvistaa minulle, että olette samaa mieltä kanssani, että täytyy olla erilainen markkinoille pääsy korkean riskin lääkinnällisille laitteille kuin nyt on. Mikä ikinä ero se nyt sitten tulee olemaankaan? Miten? Niin, kiitoksia. Vaikuttaa siltä, että komission ehdotuksessa jo nostetaan esiin ja korostetaan tätä eroa ottamalla käyttöön lääkinnällisten, lääkinnällisten viranomaisten valvontaprosessin, joten tällainen erotus on jo tehty tarvitaan lisää tarkastuksia korkean riskin lääkinnällisiä laitteita varten, mutta onko se riittävää? Sitä meidän on yhdessä pohdittava. Kiitoksia. Ja viimeisenä tällä kierroksella Richard Sebä. Kiitos rouva puheenjohtaja. Itävaltalaisena olen kovasti iloinen siitä, että Kroatiakin tulee nyt mukaan yhteisöömme. Teillä on koko joukko asioita vastuualallanne, muun muassa kosmetiikka-asetuksesta ja eläinkokeista olette vastuussa. Tiedätte, että kosmetiikkateollisuuden liikevaihto on 70 miljardia euroa vuodessa. E, puolet, maailman markkinoista suunnilleen. Ja kuitenkin e, eläinsuojelulainsäädäntömme on hyvin kunnianhimoista. 11.3. tänä vuonna Euroopan unionissa kiellettiin täysin eläinkokeet kosmeettisten tuotteiden kohdalla. Samalla kuitenkin tiedämme, että porsaanreikä on olemassa. Jos näitä aineita käytetään myös muissa tuotteissa kuin kosmetiikassa, edelleen on mahdollista toteuttaa eläinkokeita. Tämä rajanveto on tietenkin äh, hankalaa ja jäsenvaltioiden rooli on hyvin merkittävä vastauksessanne kollega Schwabille totesitte, että joskus vähemmän on enemmän. Mutta mitä mieltä olette tästä? Te olette komissiossa vastuussa tästä rajan vedosta eläinkokeiden suhteen. Miten tämä käytännössä voi toimia? Kiitoksia oikein paljon, herra Sebe. Minun ymmärrykseni mukaan eläinkokeet kosmeettisen kosmetiikkatuotannon puitteissa on täysin kielletty. Ja tämä eläinkoekielto on nyt täysin voimassa ja tämä on tietenkin erittäin hyvä. Merkittävää edistystä, jota pidän tärkeänä ja olen hyvin iloinen siitä, että tämä saatiin voimaan jo ennen kuin itse olen valmis ottamaan vastuulleni kosmetiikka, turvallisuuskysymykset komission jäsenenä. Katsotaanpa nyt täytäntöön panon, kielon täytäntöönpanon kaikkia eri ulottuvuuksia. Ymmärrän, että yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa täytyy vielä tehdä paljon, jotta saadaan kehiteltyä puitteet ja suuntaviivat toimille eläinkoekiellon täydelliseksi täytäntöön panemiseksi. Ja niin kuin aivan oikein totesitte, tässä saattaa vielä olla yksi ulottuvuus, nimittäin tämän kiellon sovellusalan äh, suhteen siinä tapauksessa, että näitä aineita voidaan käyttää yleisesti ähm, muutenkin kemianteollisuudessa tai muilla markkinoilla, eikä siis vain yksinomaan kosmetiikassa. Tämä on laillinen tulkintakysymys, jota kovasti haluaisin äh, seurata ja nähdä, miten tämä asia ylipäätään kehittyy, miten tämä soveltamisala eläinkoe kiellon äh, suhteen tulee toteutumaan, äh, kun ajatellaan aineita, joita käytetään myös kosmetiikkateollisuudessa – minun suhtautumiseni tulee nyt olemaan sitten riippuvainen tulevista käytännöistä, kunhan niistä saadaan lisää tietoa. No niin kuin totesin, halusin mielelläni kuulla muutaman kriteerin, joita te pitäisitte tärkeinä, mutta toinen konkreettinen kysymys vielä kosmetiikka asetuksen artikla 20. Te kirjallisestikin vastasitte, että ette halua kuluttajien harhaan johtamista. Miten suhtaudutte tähän kysymykseen näistä eri väitteistä kosmetiikan vaikutusten suhteen? Kiitos sitä, että näihin väitteisiin kosmetiikka-alalla puututte väittämiin Kuluttajien tiedottaminen on yksi avain tavoitteista, yksi avain toimista, joihin komission jäsenen on ryhdyttävä, kun hän on vastuussa kuluttaja-asioista ja tietenkin näin yhteistyössä muiden komission jäsenten kanssa. Ajatellaan näitä väittämiä ja niiden vaikutusta tai väittämien todenmukaisuuden arviointia kosmetiikka-alalla, niin meidän täytyy kehitellä suuntaviivoja ja hyvin tarkat puitteet sen suhteen, että mitkä väittämät miltä pohjalta voivat olla hyväksyttäviä, niin että ne eivät ole kuluttajia harhaan johtavia ja niin, että ne eivät missään nimessä vaarana kuluttajien terveyttä tai turvallisuutta. Joten me keskitymme näihin kosmetiikkaväittämiin hyvin pian. Ja tämä prosessi johtaa siihen, että väittämät ovat täysin turvallisia. No niin, sydämelliset kiitokset. Näin ympäristövaliokunnan kysymyskierros onkin jo käyty. Kiitos kysyjille, kiitos komission jäsen herra Mimitsa vastauksista ja takaisin Malcolmille. Well, thank you very much indeed, uh, Krista and your team as well. Kiitos Krista, kiitos tiimille näistä asiantuntijista ja arvokkaista kysymyksistä. Totta kai näihin tulee myös seurantaa. Sitten seuraava IMKON kierros. Lähdemme liikkeelle edustaja Hosforilla ja sen jälkeen Vernio. Hosfor, kysymys yksi minuutti. Tervetuloa tuleva komission jäsen Tervetuloa myös teidän kansallenne ja kaikille eh, kansalaisille myös tervetuloa. Vaikea kysymys. Budjettiin liittyvä kysymys. Te tiedätte hyvin, että eh, budjetista käydään melko moista väsytyssotaa. Eh, komission vastuulla ei ole monivuotinen budjetti, vaan kyse on sopimuksesta neuvoston ja parlamentin kesken Tiedän kyllä, missä vastuu tässä asiassa on. Olin yllättynyt siitä, että te teitte äärimmäisen laajan ehdotuksen. Puhuitte siitä, että tavallista elämää, jokapäiväistä elämää täytyy muuttaa, mutta kuitenkin teillä on unionin budjetissa aivan pieni osuus, pieni ohjelma. Oletteko te optimisti vai pessimisti, kun ajatellaan, miten, mihin tuloksiin tällä budjetilla päästään? Ja toiseksi, jos budjettia leikataan, niin mitkä olisivat prioriteettinne? haluaisin, että prioriteettien suhteen, että suinkaan lähtisi listaamaan niitä ohjelmia, joita aioitte, aikoisitte pitää prioriteettina, vaan mitä te ette kykenisi toteuttamaan ja mitä tekisitte tässä tapauksessa. Kiitos. Thank you very much for... Kiitos tästä kysymyksestä, joka liittyy kuluttajapolitiikan rahoitukseen ja rahoitustukeen. Monivuotisen rahoituskehyksen neuvottelut ovat nyt käynnissä ja toivomme, että pian saamme asianmukaisen ja kunnollisen koon kuluttajapolitiikan budjetille. Pitää paikkansa, että tämä on yksi pienimmistä ohjelmista – noin 25 miljoonaa euroa vuositasolla keskimäärin. Tässä vaiheessa tällä hetkellä sitä on leikattu noin 4-5 prosentilla verrattuna komission alkuperäiseen ehdotukseen. Minä haluaisin, että neuvotteluissa päästäisiin siihen tulokseen, että kuluttajaohjelma pysyisi mahdollisimman lähellä komission alkuperäistä ehdotusta. Tämähän on yksi kannanotoista. Ja toinen kanta on se, että pidettäisiin tämä mahdollisimman hyvin hallittavissa. Se on nyt jo määritelty varsin täsmällisesti. Sen jako on toteutettu varsin hyvin ja tämän ohjelman hallinnointi pitäisi pitää myös suhteessa sen kokoon. Tuloksia voidaan saada myös vähällä rahalla, mutta pitää määritellä, mitä tämä pieni rahasumma tarkoittaa konkreettisesti. Vähästä on vaikea leikata, eli, eli sitten päädyimme siihen tilanteeseen, että ei ole juuri minkäänlaista kuluttajapolitiikkaa, jota tuettaisiin Euroopan tasolta. Olen kuitenkin optimismi, optimisti tässä asiassa ja uskon, että me saamme sellaisen kuluttajaohjelman, jonka kautta voimme rahoittaa kuluttaja-alan ohjelmia, tulostauluja, tutkimuksia, kuluttajakeskuksia Euroopassa, kuluttajaetujärjestöjä. Ja tämä on yhteinen tavoitteemme edetä tähän suuntaan. Bien, vous ne m'avez pas dit... No hyvä. totesittekin sen, että kenties tulos on se, että ei ole enää rahoitusta tälle ohjelmalle. Totesitte, että kuluttajansuojapolitiikka on todellakin horisontaalista, poikkitieteellistä, rajat ylittävää politiikkaa. Tässä tapauksessa onko teidän aikeenne saada rahoitusta tavallaan myös muilta komission jäseniltä Eli oletteko te jonkinlainen käenpoika, joka menee sitten ikään kuin toisten tontille ja minkälaista täsmällistä yhteistyötä tässä ajattelette niin, että voitaisiin hyötyä niistä budjeteista, joita tietyillä kollegoilla ne on käytössä? Kiitos. Thank you very much indeed for... Kiitos, että nostit esille sen, että kulut politiikka ja kuluttajaohjelma on sellainen, joka keskittyy ydinkysymyksiin kuluttajapolitiikassa ja sisältö liittyy nimenomaan niihin vastuisiin, jotka kuuluvat kuluttaja-asioista vastaavalle komission jäsenelle – Kuluttajapolitiikka ei kuitenkaan ole eh, vertikaalista luonteeltaan selkeän rajaista politiikkaa, vaan monet rahoitusohjelmat, joilla rahoitetaan sellaisia ohjelmia, jotka vaikuttavat myös kuluttajien etuihin ja kuluttajan suojaan, kuluttajien oikeuksiin, rahoittavat samanaikaisesti myös kuluttajan, kuluttajapolitiikkaa kokonaisuutena. Näin ollen olisin yhteistyössä muiden komission jäsenten kanssa, jotta voitaisiin katsoa, miten kuluttajien ja kuluttajapolitiikan etu otetaan huomioon myös näissä politiikoissa. Seuraavaksi Vernio, olkaa hyvä. Merci. Monsieur le commissaire... Kiitos. Komission jäsen ehdokas, tervetuloa teille ja myös teidän kauniille maallenne. EU-hun. Tiedän, että tämä kysymys ei kuulu teidän eksklusiivisiin toimivaltuuksinne, mutta haluaisin puuttua kuitenkin väärennyskysymykseen. Tämä ilmiö on laajentumassa. OECD on arvioinut 300 miljardiksi tuotot tältä alalta. Väärennetyt tuotteet vääristävät työllisyyttä ja to- taloudellista toimintaa. Niiden joukossa on myös tu- turvallisuudelle ja terveydelle vaarallisia tuotteita, kosmetiikkaa, elintarvikkeita, lääkkeitä, kotitalouslaitteita, auton varaosia ja tupakkaa. Noin kolmas osa tulien takavarikoista muodostuu näistä. Mitä konkreettisia toimia te ajattelisitte toteuttavanne kuluttajansuojan alalla niin, että nämä kaikista alttiimmassa, vaikeimmassa asemassa olevat kuluttajat voitaisiin huomioida? Thank you very much to, to... Kiitos, että nostitte esille tämän hyvin tärkeän aspektin kuluttajapolitiikassa. Tuoteväärennökset ovat uhka kuluttajalle. Ne ovat väärennettyjä, totta kai, mutta usein kyse ei ole pelkästään siitä, että onko tuote väärennös vai ei. Kyse on siitä, onko tuote turvallinen vai ei. Monilla aloilla on monia tuotteita, jotka tulevat markkinoille, ja ne ovat tuoteväärennöksiä. Erityisesti tämä liittyy autojen äh, varaosiin, joita autoteollisuus käyttää. Ja varaosat vaikuttavat myös äh, ajoneuvojen tekniseen turvallisuuteen. Myös lelualalla vaarat voivat olla vielä suurempia. Uhka voi olla suurempi terveydelle ja jopa kuluttajien elämälle, kun ajatellaan eh, pikkulapsia. Vaara on siis olemassa ja vaaraan on puututtava kaikkien niiden tahojen toimesta, jotka vastaavat tuoteturvallisuudesta. Minä olisin yksi näistä tahoista, jos nimitykseni vahvistetaan. Mielelläni tekisin läheistä yhteistyötä komission jäsenen kanssa, joka vastaa tulliasioista komission jäsen Shemetän kanssa tai sitten komission jäsen Barnierin kanssa, joka vastaa teollisista äh, tuotemerkkeistä ja varapuheenjohtaja Tajanin kanssa. Ja tällä yhteistyöllä puututtaisiin tähän laajenevaan ilmiöön, joka liittyy tuoteväärennöksiin. Tulliviranomaiset toimivat totta kai markkinoille pääsyn estäjänä eturintamassa. Ja sitten täytyy muistaa myös tuotteiden jäljitettävyys ja koordinoida niiden markkinoilta poistaminen mahdollisimman tehokkaasti. Aivan konkreettisesti komission jäsen, minkälaista synergiaa te pyrkisitte toteuttamaan muiden komission jäsenten kanssa, kun ajatellaan kuluttaja-asioiden seurantakeskusta ja sitten toisaalta taas koordinointityötä kolmansien maiden kanssa? Yes, thank you for, for... Kiitos lisäkysymyksestä. Sehän oikeastaan laajentaa niiden tahojen kirjoja, joiden pitäisi olla eturintamassa – taistelemassa tuoteväärennöksiä vastaan. Euroopan tasolla, komission tasolla yritän selittää, minkälaisia yhteiset toimet voisivat olla, mutta pitkältihan tämä riippuu kansallisten viranomaisten täytäntöönpanotoimista. Kyseeseen voi tulla markkinoiden seuranta, tulliviranomaisten työ, jäljitettävyystyö, Jälleen kerran yhteistyö on äärimmäisen tärkeää kuluttajapolitiikassa. Komission pitäisi olla eturintamassa tässä työssä, kun teemme yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa tuoteväärännöksiä vastaan. Uh, thank you. Um, Mrs. Kiitos, edustaja Kalniette. Ja tämän jälkeen Kafes Ramon. Dear Mr. Commissioner Designate. Arvoisa komission jäsenehdokas, haluaisin onnitella teitä ja toivottaa teille kestävyyttä, koska tiedän, että tämä haaste, tämä kysymys-vastaus-sessio on todellista kidutusta komission jäsenehdokkaalle. Kuitenkin haluaisin vielä seurata kysymyksen teille siihen, mitä aivan aluksi edustaja Schwab kysyi. Vastauksena Schwabin kysymykseen, että pystyneet kertomaan selkeitä prioriteetteja, mitä toteuttaa tässä kuluttaja-asioiden toimintaohjelmassa, joten voisitteko te kertoa meille kaksi tai kolme lainsäädäntötekstiä, jotka ovat teidän prioriteettinne? seuraava varsin lyhyen kautenne aikana, 12 kuukautta vain, ja sitten kertokaa meille, miksi nimenomaan nämä kaksi tai kolme lainsäädäntöehdotusta. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon siitä, että palaatte näihin konkreettisiin lainsäädäntötoimiin, joihin pitäisi ehkä ryhtyä tämän lyhyen 16 kuukauden ajanjakson aikana, kun on kyse lainsäädäntöehdotuksista, jotka saattavat olla osa suoraa vastuualuetta, niin ne lainsäädäntöehdotukset, jotka ovat jo yhteispäätösmenettelyssä, voisivat kyllä olla ihan riittäviä, jotta voidaan vastata tämänhetkisiin tarpeisiin, tuoteturvallisuuden parantamiseen, markkinavalvonnan koordinoinnin parantaminen ja kuluttajien äm, pääsy rahoituspalveluihin ja pankkitileihin. Jos me onnistumme nämä lainsäädäntöehdotukset viemään läpi tämän parlamentin kaudella vielä, niin silloin tulemme vaikuttamaan huomattavasti kuluttajapolitiikkaan. Siksi en nyt tällä hetkellä suunnittele mitään suuria uusia lainsäädäntöehdotuksia omalla toimialueellani. Mutta on muita osa-alueita, jossa minä ja komission palveluyksiköt, meidän täytyy keskittää toimintamme. Tämä on esimerkiksi kuluttajien oikeudet. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulisi tarkastella esimerkiksi kulutusluottodirektiiviä. Meidän tulisi katsoa myöskin epäreilujen kaupan käyntiperiaatteiden täytäntöönpanoa. Tarvitsemme verkkoneutraaliutta, se on, sitä on ylläpidettävä lainsäädäntöehdotusten kautta, jotka pian tulevat myös parlamenttiin. Ja minä näen oman roolini sellaisena, että vien tätä kuluttajan näkökulmaa kaikkiin näihin lainsäädäntöehdotuksiin ja niiden täytäntöönpanoon. Se on prioriteettini seuraavan 16 kuukauden ajalle. Mielestäni se riittää kyllä tälle ajanjaksolle. Uh, thank you. Um, I... Kiitoksia. Haluaisin palata netti, verkon neutraaliuteen. Mainitsitte sen juuri. Ja haluaisin hiukan selkeyttää sen suhteen. Vahvistatteko, että tarkoititte televiestintäpaketin täytäntöpano ainoastaan, koska EPP ja Euroopan parlamentti vastustaa kaikenlaista uutta lainsäädäntöä, joka laajentaisi tämän kysymyksen muihin verkkoneutraaliusongelmiin tämän kauden aikana. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon siitä, että nostitte esiin tätä kuluttajapolitiikan verkkoulottuvuuden. Se on tärkeä ja kasvava. Äh, meidän täytyy olla tietoisia siitä, että meidän on tehtävä enemmän, jotta voisimme ylläpitää kuluttajien kiinnostusta ja luottamusta verkkoalaan. Tietenkin tämä on toimenpidealue, jossa äh, varapuheenjohtaja Kruusilla on ähm, vetovastuu. Nämä viikot, joissa valmistelin kuulemista, minulla oli mahdollisuus kun tapasin hänet ainoastaan saada ensi näkemystä näiden tulevien ehdotusten yksityiskohdista, mutta äh, ymmärtääkseni tämä on ehdotus, joka äh, käsittelee toisaalta televiestinnän yhtenäismarkkinoita ja toisaalta käsittelee myöskin tätä nettineutraaliutta ja nettiostoksia, mutta tarvitsisin vähän enemmän aikaa, jotta voisi mennä yksityiskohtiin. Uh, thank you. Uh, next then Kiitos. Seuraavaksi Kartes Ramon ja tämän jälkeen edustaja Karas. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset herra Mimicalle siitä, että olette tullut tänään vieraaksemme. Kroatiasta asti. Minä pidin kovasti alkupuheenvuorostanne siitä, että halusitte todella sitoutua kuluttajien eli kansalaisten tilanteen parantamiseen ja siihen, että kansalaisten tulee, voidaan antaa myös tavallaan panoksensa nykykriisin ratkaisemiseksi eh, sillä tavalla, että heidän rooliaan yhtenäismarkkinoilla vahvistetaan. Se, mitä te totesitte, oli mielestäni erittäin eh, mielenkiintoista ja uskon, että voisitte hoitaa tämän tehtävänne erittäin eh, hyvällä tavalla. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin, miten ö, suhtaudutte tämän uuden kuluttaja-asian toimintaohjelman täytäntöönpanoon? Sehän piakkoin hyväksytään. Ja toisaalta, miten ennakkovarovaisuusperiaatetta mielestänne tulee soveltaa Eh, esimerkiksi GMO- ja nanoteknologiatuotteiden suhteen. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Kiitokset, herra Garcias Ramon. Niin. Kuluttaja-asioiden toiminta ohjelma-arviointi tulee hyvin pian Euroopan parlamentin käsittelyyn ja tämä tulee olemaan erinomainen tilaisuus meidän kaikkien käydä todella aitoa sisältökeskustelua kehityksestä ja menestyksestä, jota on aikaan saatu hyvin kattavien kuluttajatavoitteidemme kohdalla ja haasteiden, joita myös on tunnistettu. Näin ollen kovasti odotankin tuota keskustelua. Niin, että voimme todella arvioida kaikkia eh, eh, Mm, etuja, joita tästä on saatu, ja sitten tietenkin myös tunnistaessamme mahdollisia parannustarpeita. Toteaisin, että pääsisältö kuluttaja asiain toimintaohjelmassa on jo tiedossa, mutta meidän tulee lähentää tätä niihin tiettyihin merkittäviin haasteisiin ja siihen todellisuuteen, joka markkinoilla tällä hetkellä on. Tähän liittyy muun muassa digitaalisen agendan ja digitaalisen alueen kasvu ja myös talouskriisin vaikutus kuluttajiin ja ylipäätään markkinoiden globaalistuminen ja kaikki globaalit haasteet. Meillä on kovasti työtä tehtävänämme ja toivon, että tämä voitaisiin tehdä, jos yhdistämme voimamme. Oliko teillä vielä lisää huomiota? Olkaa hyvä. Kyllä. Tosiaan tuo nämä kuluttajien suhteen aika arkaluontoiset asiat, kuten GMO ja nanoteknologiatuotteet. Halusin todella kuulla teidän mielipiteenne ja halusin teitä rohkaisemaan, rohkaista vahvuuteen puolustaessanne kuluttajien etua ja oikeuksia. Kiitos. Niin, tosiaan, tosiaan, kun puhutaan näistä, tästä uudesta todellisuudesta markkinoilla välittömästi kohdataan ennakkovarovaisuus, riskianalyysit. Ne ovat tarpeellisia, jotta voidaan puolustaa kuluttajien turvallisuutta myös uusissa markkinaolosuhteissa ja uusien tuotteiden suhteen. Tuoteturvallisuus ei ole mikään itsestäänselvyys. Meidän kaikkien täytyy parantaa tätä jatkuvasti ja näin voimme tehdä myös ennaltaehkäisten. Voimme pohtia ratkaisuja jotka parantavat äh, turvallisuutta ja kaikki tämä tietenkin kuluttajien edun nimissä. Eli kyllä meidän täytyy todella äh, riskianalyysejä toteuttaa ja samoin ennalta varautumisen periaatetta ja näin tietenkin yhdessä kansallisen täytäntöön viranomaisen ja ylipäätään kansallisten viranomaisten kanssa. Pimeen puhuja herra Karas. Herr designierter Kommissar, Sie werden Arvoisa komission jäsenehdokas, voitte ymmärtää, että minä itävaltalaisena ja eurooppalaisena olen iloinen siitä, että Kroatia liittyy ensimmäinen kuuta EU-hun, mutta jos minä nyt katson, kuuntelen näitä kahta tuntia, eikä se ikään riipu teistä, olen kyllä kovasti ihmettänyt, että onko tämä oikein, teidän vastauksissanne kaikki tuntuu olevan jotenkin tällaista laajempaa ja liittyen moniin asioihin. Oletteko siis sitä mieltä, että on oikein, että kuluttajan suoja-asiat nostetaan tällä tavoin eri, erille, vaikka ne liittyvätkin kaikki monien komission jäsenten toiminta-aluihin. Aiotteko lyödä työryhmän, joka pystyy myös komissiossa toimimaan. Te olette diplomaatti, mutta me tarvitsemme myös enemmän johtajuutta komissiolta. Mitkä ovat mielestänne kuluttajasuojapolitiikan kolme suurinta heikkoutta ja teidän salkkunne ongelmat EU-politiikassa ja millaisia aloitteita aiotte näiden olemassa olevien aloitteiden lisäksi tehdä, jotta nämä heikkoudet saadaan poistettua? Kiitoksia edustaja Karas tästä hyvin tärkeästä aspektista liittyen tehokkuuteen ja kuluttajapolitiikan soveltamisalaan. Todellakin minä sanoisin, että olen erittäin tyytyväinen siihen, että kuluttajapolitiikka politiikkaa käsitellään nyt yhdessä monien muiden komission jäsenten kanssa. Mielestäni tämä on tämän politiikan vahvuus, tai se ainakin voisi olla kuluttajapolitiikan vahvuus, jos kaikki antavat sille yhtä paljon merkitystä ja antavat, kaikki komission jäsenet antavat yhtä paljon aikaa heidän toiminta-alansa kuluttajasuoja-aspekteihin. Se, että siirrytään pois tällaista vertikaaleisesta ja toiminta-aloista, jotka eivät liity toisiinsa, on trendi, jonka kautta ehkä eh, päädymme enemmän ruohonjuuritasolle, joten eh, tässä odotan todellakin yhteistyötä muilta kollegion kollegoilta. Olen tavannut useita heistä, kun valmistelin kuulemistani ja eh, meillä on mielipiteen vaihtoa näkemyksistä ja ajatuksia siitä, miten voitaisiin tätä mm, kuluttajapolitiikan kollegiaalista vaikutusta vahvistaa. Ei meillä ole heikkoa politiikkaa, jos ne ovat jakautuneet eri salkkuihin. Ehkä on heikkoja ihmisiä, heikkoja komission jäseniä, jos he eivät täysin hyödynnä äh, ja yritä saada aikaan parasta mahdollista äh, tulosta siitä salkulle, joka heille on annettu. Äh arvoisa komission jäsenehdokas, kuluttajansuojapolitiikassa, jossa tarvitsemme enemmän kuluttajasuojaa, jotta nämä neljä sisämarkkinoiden vapautta ja sisämarkkinoiden potentiaali saadaan toteutettua, niin mitä silloin, siellä pitäisi tehdä, koska usein meillä on ristiriita kuluttajasuojapolitiikan näiden neljän vapauden välillä. Usein nämä erot kuluttajansuojasäännössä estävät sen, että nämä neljä vapautta pystytään toteuttamaan. In general, I would say... Yleisesti ottaen sanoisin, että kolme prioriteettia, jotka yritin esittää tässä alkupuheenvuorossa, niin konsolidointi, koordinointi ja kommunikointi. Nämä kaikki ovat kuluttajapolitiikan tärkeitä vahvuuksia, mutta samanaikaisesti ne voisivat olla myöskin sen suuria heikkouksia, jos niitä ei toteuteta parhaalla mahdollisella tavalla. Eli se, mihin minä nyt haluaisin keskittyä tässä lyhyessä ajanjaksossa 16 kuukautta, on se, että vahvistetaan konsolidoinnin, koordinoinnin ja kommunikaation vaikutusta. Tämä on tietenkin varsin yleistä, mutta voimme mennä yksityiskohtiinkin. Valitettavasti emme tällä hetkellä, koska Äh, olen jo puhunut minuutin ja viisi sekuntia. Ja todellakin haluaisin olla sellaisessa tilanteessa, että pystyisimme keskustelemaan yhdessä ja voisimme mennä kuluttajapolitiikan moniin yksityiskohtiin niin, että voisimme yhdessä löytää tien kohti äh, tärkeimpiä konkreettisia toimenpiteitä, joihin pitää ryhtyä. Kiitos kollegat. Nyt viides kierros ajoituksesta täytyy hieman keskustella. Olen ollut liian runsaskätinen 20 puhuja toistaiseksi ja 45 minuuttia on jäljellä ja vielä on puhuja listalla. Haluaisin, että jää vielä loppuunkin komission aikaa. Kenties voisitte auttaa, jotta päästäisiin tässä noin kolme ja puoleen minuutin puheenvuoroissa, eli teräviä kysymyksiä ja myös lisäkysymykset niin ikään sanon komission ja sen ehdokkaalle, että hänenkin kanssaan olen hieman tiukempia ja näytän punaista valoa aikaisemmin kuin, kuin äsken. Luotan teidän hyvän tahtoisuuteenne, mutta en tietenkään halua rajoittaa kenenkään mahdollisuutta esittää vaikeita kysymyksiä ja saada myös vastauksia. Seuraavat viisi, jotta tiedätte. Pupakis lähtee liikkeelle, Styler, Metsola, De Jong, toista kertaa, äärimmäisen lyhyesti toivottavasti ja Obermeier. Pupakis ensimmäiseksi, olkaa hyvä. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε. Σύμφωνα με το τελευταίο, θα ήθελα την άποψη... Kiitos puheenjohtaja. Nyt on erittäin huolestuttavaa se, että jäsenvaltioiden väliset erot kuluttaja hinnoissa ovat hyvin suuria ja kuluttajat pienemmissä jäsenvaltioissa maksavat hyvin korkeita hintoja. Esimerkiksi Kreikka on ollut lamassa jo kuusi vuotta, BKT on laskenut ja ihan peruselintarvikkeet ja monet muut elintärkeät tuotteet ovat huomattavasti kalliimpia kuin muissa jäsenvaltioissa, joissa kuitenkin tilanne on taloudellisesti huomattavasti parempi. Siksi kysyisin teiltä seuraavaa. Miten voitte selittää sen, että kuluttajahintaerot ovat näin kovin suuria esimerkiksi Kreikan ja muiden jäsenvaltioiden välillä? Onko tämä mielestäne merkki siitä, että markkinat ovat vielä erittäin hajallaan? Kiitos. Kiitos herra Pupakis tästä kysymyksestä, joka itse asiassa osuu juuri sisämarkkinoiden toiminnan ytimeen. Tietenkin ei ole helppoa toteuttaa sisämarkkinoita täysin juuri tällaisen talouskriisin aikana, eikä se ole helppoa, kun kriisi kohdistuu eri voimalla eri jäsenvaltioihin. Siksipä joissain jäsenvaltioissa tai joissain markkinoiden sektoreissa vaikutukset voivat olla erilaiset myös hintoihin. Meillä on kuitenkin sisämarkkina-asetus ja kaikki komission yksiköt, mutta myös jäsenvaltiot ovat äh, velvoitettuja ähm, toteuttamaan sisämarkkinoita mahdollisimman täydellisesti. Jos on äh, haavoittuvaisia tahoja, komission täytyy niitä tarkastella, onpa kyse sitten haavoittuvuudesta talouskriisin vuoksi, iän, terveyden, mutta ylipäätään nämä täytyy tarkastella näitä haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä ja pyrkiä toteuttamaan sisämarkkinoiden konseptia mahdollisimman syvällisesti. Kiitoksia komission jäsen. Ja vielä pieni lisäkysy- komission jäsen ehdokas, vielä pieni lisäkysymys. Eh, nämä kuluttajahinnat ovat hyvin suuri murhe monille kuluttajille. Eikö eurooppalainen hintatarkkailukeskus voisi antaa panoksensa sille, että ainakin tällaisia keinottelutendenssejä saataisiin hiukan pehmitettyä? No niin, voisin ehkä yleisesti todeta, että kun näitä hinta, jos hintasääntelyyn ryhdytään tai Eh, hintainterventioihin, niin eh, tämähän kyllä ei kuuluisi sisämarkkinoiden tai vapaiden eh, markkinoiden konseptiin kyllä mitenkään. Mutta mielestäni voisi olla hyvä käynnistää korkean tason vuoropuhelu eri komissaarien ja sidosryhmien välillä niin, että saataisiin tarkasteltua tätä asiaa, saataisiin lisää ihan analyyttistä tietoa niistä puitteista, jotka liittyvät tähän ongelmaan niin, että ongelma voitaisiin ottaa huomioon myös äh, poliittisessa prosessissa Euroopassa niin, että tällaista kielteistä vaikutusta sisämarkkinoille pystyttäisiin äh, välttämään. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsenehdokas. Haluaisin nostaa esille sähkökirjat ja kirjastojen saatavuus. Monesti julkaisijat kieltäytyvät antamassa kirjojen käyttöön tällä tavalla. Nyt digitaalinen vallankumous on kuitenkin totta, ja minä pelkään, että tähän kysymykseen ei puututa. Vain ne, joilla on varaa, saavat tietoa tätä kautta. Me emme saa antaa digitaalisen kuilun syntyä niin, että toisaalta on niitä, joilla on varaa ja joilla ei ole varaa. Mihin toimiin te voitte ryhtyä komission jäsenenä? Teillähän on tällainen horisontaalinen tehtäväkenttä. Teette yhteistyötä 11 muun komission jäsenen kanssa. Kiitos siitä, että nostitte esille sähkökirjat, sähköiset kirjat ja yleisemminkin sähköiset markkinat kuluttajien näkökulmasta. Sähköisten kirjojen lisääntyvä käyttö nostaa esille sen, missä määrin digitaaliset tuotteet lisäävät merkitystään. Sen takia meidän on tartuttava tähän haasteeseen, tähän kysymykseen, niin että digitaaliset markkinat ovat todellisuutta myös kuluttajille – Viime vuosien aikana hinnat ovat nousseet sähkö, sähköisten kirjojen osalta. Suuret julkaisijat ovat muuttaneet sopimuksiaan. Komission yksiköt ja varapuheenjohtaja Almunia tekee työtä kilpailualalla – jotta voitaisiin toimia niin, että sitouduttaisiin äh, siihen sopimukseen, joka alun perin oli kustantajien kanssa, niin että katettaisiin julkaisusopimuksessa tietty ajanjakso. Ja tämä on totta kai kuluttajien etujen mukaista. Näin valinnanvara lisääntyisi ja kilpailu lisääntyisi markkinoilla. Mitä muuta sitten voisimme komissiossa tehdä? Tämä liittyy siihen, työhön, joka on jo käynnissä. Meillä on License for Europe-hanke, joka kattavammin käsittelisi tekijät ja oikeuksia myös sähköisten kirjojen alalla. Myös tekijän oikeuspuitteita täytyy laajemmin tutkia, miten niitä voitaisiin uudistuksen kautta hyödyntää paremmin myös sähköisten kirjojen alalla. Näiden prosessien on jatkuttava. Thank you, Commissioner, for that. Kiitos komission sen tästä vastauksesta ja siitä, että sitoudutte tutkimaan tätä. Kirjastot ovat tärkeitä julkisia tiloja. Unionissa kaikkialla on kirjastoja, mutta kaikki eivät välttämättä niihin pääse ja tiedon saatavuus on tärkeää. Mitä te tekisitte haavoittuvien kuluttajien tilanteen helpottamiseksi, jotta he eivät jää sitten jälkeen tässä tilanteessa. It seems to me for the third time on... Palaisin kolman, kolmannen kerran siihen tutkimukseen, joka tehdään ja jolla pyritään kartoittamaan eri markkinasegmenttejä ja minkälaisia haavoittuvia ryhmiä kuluttajien keskuudessa on näillä aloilla digitaaliset markkinat on yksi niistä kolmesta ydinalueesta, joita analysoidaan, minkälaisia vaikutuksia on haavoittuviin kuluttajiin. Sähkömarkkinat, digitaaliset markkinat, rahoitusmarkkinat. Pian saamme kattavaa tutkimustietoa todellisista tilanteista, jotta voimme huomioida nämä haavoittuvuudet digitaalisella alalla. Edustaja Metsola. Grazie. Palma già alu kollegi ohra abli Kiitoksia. Kuten jo muut kollegat ovat sanoneet, on tärkeää antaa kuluttajille äh, relevanttia ja kunnollista tietoa ja välineitä, jotka äh, äh, auttavat kuluttajia. Sen takia kolmikantaa keskustelussa kuluttajan ohjelmasta EPP on vahvi, yrittänyt saada sitä, että rahoitettaisiin tällaisia hintavertailusivustoja. Tällaiset hintavirasto vertailusivustot voivat olla arvokas väline, jotta voitaisiin antaa kuluttajille vertailukelpoista, luotettavaa ja helposti mm, saatavilla olevaa tietoa tuotteista, joita he haluavat ehkä ostaa. Vaikka kolmikantakeskustelut eivät ole vielä päättäneet. Kummatkin yhteislainsäätäjät ovat päättäneet toimista, joita täytyy tehdä vertailusivustojen suhteen. Kuitenkin komissio on ollut hiukan vastahakoinen tässä asiassa neuvotteluissa. Siksi haluan kysyä teiltä, aiotteko ryhtyä toimiin, jotka lisäisivät vertailusivojen eh, lisäarvoja ja mahdollistaisivat sen, että kuluttajat saavat tällaista helposti eh, käytössä olevaa luotettavaa tietoa. Onko eh, komission jäsenehdokkaalla jo konkreettisia ehdotuksia komission toimista tällä saralla? Kiitoksia. Kiitoksia, että nostitte esiin tämän kysymyksen näistä vertailuvälineistä, jotka ovat tärkeitä kuluttajille. Tällä tavoin voivat saada tietoa ja enemmän valinnanvaraa markkinoilla. Mm, sidosryhmien vuoropuhelu on käyty jo tällaista vertailuvälineistä, jota kautta saimme useita suosituksia, jotka ovat pohjana tuleville toimenpiteille ja ehdotuksille, joihin ryhdytään juuri nyt komission yksiköissä. Mm, tässä voi olla kaksi erilaista lähestymistapaa vertailun välineisiin, ne saattavat olla ristiriidassakin keskenään. Voitaisiin käyttää tässä kansallisia sivuja tai sitten voitaisiin sanoa, että tällainen vertailun väline pitäisi siis kehittää ainoastaan kansallisia markkinoita varten, jotta voitaisiin tarjota kuluttajille parempi vertailumahdollisuus omalla kansallisella sisämarkkinoiden segmentillä ja toiset taas haluavat tällaista eh, eurooppalaista tai jopa pan-eurooppalaista akkreditoitua vertailuvälinettä, jonka avulla kuluttajalla eh, olisi enemmän valinnanvaraa. Minä kannattaisin kumman Eurodakin parantamista, kansallisten vertailuvälineiden tehokkuuden parantamista, mutta myös voitaisiin ryhtyä tarkastelemaan sitä, että meillä on yhä kasvavammat rajat ylittävät markkinat ja mm, nettimyyntiä kuluttajille, jonka takia Tarvitaan luotettavampia vertailuvälineitä eh, kuin pelkästään nämä kansalliset. Tällainen panneurooppalainen väline kuitenkin voisi olla hyvin vaikea ja kustannukset eh, sen kehittämisessä ovat suuret. Tämä saattaa olla oikea suunta, mutta meidän on mentävä askel askeleelta kun yritämme saada aikaan luotettavaa vertailuvälinettä kuluttajille. Iva, lisäkysymys. Lyhyt kysymys. Haluaisin vain lisätä siihen, mitä juuri sanoitte. Uskotteko, että sertifiointimerkit eh, hintavertailusivustoille eh, vahvistaisivat tällaisten sivustojen luotettavuutta ja on tarpeen, onko tarpeen saada tällaisia sertifiointeja, koska ne tuovat lisäarvoa kuluttajille? Yes, again. Kyllä. Jälleen kerran kuluttaja annettava tieto ja sen luotettavuus on erittäin tärkeä asia, jota haluaisin edistää. Ja siksi myös tällaisten vertailuvälineiden on vastattava tähän vaatimukseen. Meillä voi olla tällaisia tehoiskuja, kansallisten viranomaisten koordinoituja toimia. Voisimme järjestää tällaisia iskuja, jotka keskittyvät tällaisten verkkovertailuvälineiden luotettavuuteen, että kuvastavatko ne markkinatilannetta. No. Edustaja niin, Kiitos puheenjohtaja. Herra Mimitsa, nyt kysyisin omasta vähittäiskauppaa koskevasta mietinnöstäni tai mietintöluonnoksestani. Yhtäältä puhutaan digitaalimarkkinoista ja toisaalta hyvin suurista kokonaisuuksista, joita markkinoiden reunamilla on. Jos katsotaan talouskriisiä tällä hetkellä, niin pienet yksityiset yrittäjät pikkukauppoineen häviävät nyt katukuvasta. Toisaalta kuluttajat haluavat mielellään ostaa tuotteita digitaalisesti. Miten pelastaa pikkukaupat? Thank you. Thank you. Kiitos, kiitos De Jong Mhm. Ei minulla nyt ehkä kattavaa konkreettista vastausta ole tähän hyvin konkreettiseen kysymykseen nyt tässä vaiheessa, mutta ehkä voisin siirtyä hiukan yleisemmälle tasolle vastatessani teille. Niin, kyllä sisämarkkinat toimivat paitsi kuluttajien myös tietenkin PK-yritysten nimissä. Ja kun kehittelemme markkinoille pääsyä ja kasvavien nettimarkkinoiden tilannetta, niin tietenkin kuluttajat haluavat ostaa mahdollisimman halvalla, mutta toisaalta täytyy muistaa myös sitten se tarjonta, jota PK-yrittäjät yritykset tarjoavat kuluttajille. Ehm, tämähän on hyvin suora tapa kuluttajien saada näitä tuotteita. Siis tällainen niin kutsuttu vanhanaikainen kulmakauppa siellä kadunkulmassa. Kun kehittelemme näitä kuluttajien etuja ja oikeuksia digitaalisessa maailmassa. Samalla kyllä suojelemme mm, pk-yritysten etua ja intressejä sisämarkkinoilla. Dennis, do you, yeah. do you need a um, supplementary? Tarvitsetteko lisää kysymyksen? Ei se taida minuutissa kyllä onnistua, mutta kun puhutaan tuista, vaikkapa valtion tuista tai muista tuista eh, tai kriteereistä lupamenettelyissä, kun eh, tällaiset suuret kauppaketjut saavat yhä eh, useammin rakennuslupia valtavien kompleksien rakentamiseen, niin minä muistuttaisin näiden pikkukauppojen sosiaalisesta tehtävästä. Muistuttaisin siitä komissiota, mihin mm, toimiin komissio ryhtyy niiden suojelemiseksi. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon jälleen. No, minä voin tässä nyt tarjota läheistä yhteistyötä ja yhteisiä toimia tai yhteistä asian tarkastelua. Aivan oikein näitä prosesseja nostitte esiin hyvin tärkeänä ulottuvuutena, erityisesti pk-yritykset huomioon ottaen sisämarkkinoilla. Käynnistetäänpä yhdessä tutkimus, jonka kautta voimme sitten yrittää löytää yhteisiä suuntavivoja puitteet tai ehkäpä jotain ehdotuksia, jotka ihan konkreettisesti puolustaisivat pk-yritysten ja kuluttajien etua, koska näiden edut näin kyllä hyvin läheisessä yhteydessä toisiinsa. Is Mr. here? Kiitos. Onko Obermaier paikalla? En näe häntä. No niin, yksi säästyi tässä. Viimeinen kierros lähtee liikkeelle. Kakkes, Abela, Le Grip, Senalova, Engel ja Rapti. Meillä on sopimus komission kanssa siitä, että yli kolme tuntia tilaisuus ei kestä. Haluamme antaa myös komission lopuksi vielä aikaa. Jos lisäkysymykseen ei ole mitään tärkeää kysyttävää, niin tästä saisimme hieman lisää aikaa. No katsotaan, miten tässä päästään eteenpäin. Hatsi Markaakis, olkaa hyvä. I won't have an additional question, so... Kiitoksia. Ähm, puheenjohtaja, minulla ei ole lisäkysymystä, joten komissioehdokas voi keskittyä tähän kysymykseen. Puhuitte paljon kuluttajille tiedottamisesta, ja me tiedämme, että kuluttajatietoja saa netistä. Eh, no entä sitten, jos on suuri este tämän tiedon saannilla, koska on vammainen? Eh, minulla on kunnia olla esittelijänä lainsäädännössä, joka eh, tarkoituksena varmistaa, että julkisen sektorin nettisivut ovat esteettömiä kaikille, myös vammaisille. Tämä lainsäädäntö jättää ulkopuolelle yksityisen sektorin, mutta vammaiset ovat myös kuluttajia. Kuitenkaan kaikilla kuluttajille ei ole sama pääsy netille ja meidän pitäisi voittaa tämä ensimmäinen suuri este, este tiedonsaannille. Kysymykseni on, mit, kun, haluatte, kun puhuitte haavoittuvaista kuluttajista, ette puhunut tarkkaan kuluttajista, joilla on joku vamma. Kuinka tärkeää tämä on teille henkilökohtaisesti, että että vammaiset otetaan mukaan EUn kuluttajapolitiikkaan. Kiitoksia. Niin, kiitoksia oikein paljon siitä, että nostitte esiin tämän kysymyksen kuluttajista, joiden pääsy markkinoille on objektiivista syistä rajoittunut johtuen heidän vammastaan tavalla tai toisella. Niin, kyllä, minä kiinnitän suurta huomiota tähän kysymykseen, jos minut vahvistetaan täällä parlamentissa. Ja todella haluaisin kehittää ja laajentaa eh, tämän mietinnön vaikutusta. Eh, tämä mietinnön käsittelee julkisten nettisivujen, julkisen sektorin nettisivujen eh, esteettömyyttä mutta ei ole kyse pelkästään eh, esteettömyydestä julkisilla nettisivuilla. Se on tärkeää kaikille, eh, vaan eh, kaikki kuluttajat, myös vammaiset kuluttajat tai kuluttajat, joilla on rajallinen pääsy, niin he, heidät olisi huomioitava joten kun on kyse heidän pääsyistään, oli sitten kyse digitaalisista markkinoista tai mistä tahansa, myöskin fyysinen esteettömyys liikkeisiin, niin todella haluaisin, että tästä asiasta keskusteltaisiin, sitä analysoitaisiin, eikä että sitä pelkästään analysoitaisi, vaan että meillä olisi myös toimia, jotka seuraisivat tätä analyysiä olisi valmis syvällisiin analyyseihin ja vahva lähestymistapa minulla olisi, jotta voisimme näitä esteettömyyskysymyksiä ratkaista. Kiitoksia. Edustaja Bera. Eh, grazie, komissario nominat, eh, bat Kiitos. Komission sen ehdokas, minulla olisi kysymys ja lyhyt lisäkysymys. Mitä mieltä te olette niistä käytänteistä, joita monet myyjät toteuttavat. He tarjoavat palvelujaan tietyn jäsenvaltion asukkaalle sellaisella tavalla, jossa miljoonat EUn kansalaiset jäävät kaupankäynnin ulkopuolelle, erityisesti ne kansalaiset, asu, jotka asuvat reuna-alueilla sisämarkkinoilla. Haluaisin, että te puuttuisitte tähän tilanteeseen. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Näihin käytäntöihin minä totta kai suhtaudun kielteisesti. Kansallisuuteen asuinpaikkaan liittyvä syrjintä ei ole hyväksyttävää sisämarkkinoilla. Se jakaa sisämarkkinat, tekee niistä sirpaleisemmat. Tämä ei ole se tavoite eikä pyrkimys, joka meillä on sisämarkkinoilla. tuotteiden toimitusrajoitukset silloin, kun tuotteita ostetaan verkossa tai ostetaan ulkomailta, tai sitten rajoitteet, jotka liittyvät maksutapaan, maksetaanko mobiililaitteella, kortilla, luottokortilla tai verkossa. Nämä ovat sellaisia ongelmia, jotka on saatava pois sisämarkkinoilta ja tekisin parhaani muiden komissiosenten kanssa yhteistyössä, jotta voimme keskittyä tällaisten syrjivien käytäntöjen poistamiseen markkinoilta? allora, la, la Andy Chance, ehm, x'miżuri Niin. Mihin toimiin te mahdollisesti ryhtyisitte, jotta esimerkiksi pienillä saarialueillakin kansalaiset voisivat hyötyä, hyötyä sisämarkkinoista? Oh yeah. yes, Gozo is a nice island. Kyllä, Gozo on mukava saari, olen ollut siellä monta kertaa. sisämarkkinoiden kaikki myönteiset vaikutut, va, vaikutukset täytyy saada ulottumaan kaikille markkina-alueille Euroopan unionissa. yritysten toiminnan täytyy olla sellaisella tasolla, että kuluttajilla on mahdollisuus kilpailuttaa yrityksiä myös pienissä paikoissa, joskus myös syrjässä olevissa paikoissa sisämarkkinoilla. Meidän on kehitettävä myös internetkauppaa, äh, verkkokauppaa, koska näin saamme valinnanvaraa lisätyksi, saamme hintoja alas ja tässäkin kyse on niiden esteiden poistamisesta, jotka vielä tällä hetkellä ovat olemassa digitaalisilla markkinoilla verkkokaupassa. Edustaja Le Grip. Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen ehdokas. Haluan toivottaa teidät tervetulleeksi. Toivotan myös Kroatian ja kroatikansalaiset tervetulleeksi yritykset ja myös kuluttajat. Täytyy todeta komission sen, että tässä vaiheessa EPP vielä epäilee jossain määrin sitä, kuinka tiukkoja, kuinka vaikuttavia teidän sitoumuksenne ovat tietyillä politiikan aloilla. Toivon, että vastauksessanne voisitte täsmällisesti ja asiapohjaisesti tuoda jonkinlaista selkeyttä. Tätä me teiltä odotamme. Te vastaatte komissia, komissiossa myös naisten oikeuksista ja tasa-arvosta, aivan niin kuin valiokuntamme täällä. Naisilla on keskeinen rooli kulutuksessa. He ovat noin 70 prosentista ostoksissa vastuuhenkilöinä, tekevät päätökset. 2014 komission on annettava kertomus, johon jo viittasittekin. Mitkä ovat ne suuntaviivat, joita ajattelette tälle kertomukselle? Aiotaanko verkostoa vahvistaa kansallisten toimistojen suhteen? Eli tätä verkostoa pitäisi vahvistaa, miten tämä asia teille näyttäytyy ja onko täsmällisiä ehdotuksia jo siitä, miten eri toimijat otetaan huomioon tämän kertomuksen valmistelussa? Thank you very much, Le Grip. Kiitos edustajalle Grip. Tässä vaiheessa, kun valmistaudun kuulemiseen, ja jossa en vielä ole kollegion jäsen, kenties minun vastaustani selkeys ei oikeastaan pääse aivan sille tasolle, kuinka selkeitä komission ehdotukset ovat, joita komissio tekee parlamentille ja neuvostolle eri aihealueissa. Aina kun kyse on lainsäädäntöprosessista, jota me käsittelemme, niin voin vakuuttaa teille, että olen mahdollisimman selkeä sanoissani ja toimissani, argumentoin komission ehdotuksen puolesta, mutta en tietenkään pidän niistä järpäisesti kiinni, niin etteikö niitä voitaisi sitten muuttaa, jos argumentit ovat riittäviä, joiden pohjalta parannuksia tehdään. Sukupuolikysymyksessä ja kulutusasioissa erityisesti olemme jo ryhtyneet keskittymään tässä tulostaulu asiassa niin, että huomioimme siinäkin sukupuolen. Vastaukset ei eivät niinkään eroa sukupuolen perusteella. Ne pikemminkin vastaavat enemmän muita sosiaalisia ja taloudellisia kriteereitä, joita huomioidaan kuluttajapolitiikassa, kuluttaja-alalla ja tulostauluissa. Meidän täytyy tehdä lisätyötä, jotta voimme yhdistää myös tämän sukupuolinäkökulman tutkimukseen, jota teemme haavoittuvista kuluttajista. Näin me saamme todella syvällisen näkemyksen näiden kriteerien vaikutuksesta kuluttajien vaihtoehtoihin ja kuluttajien asemaan. Can I, do you, I mean, we are running very short. Todellakin aika on käymässä vähin. Voimmeko mennä eteenpäin vai vieläkö? Selvä. Kiitos. Edustaja Senalovaa, sitten Engel ja Rapti. Todellakin aika on lopussa. Eh, Kiitoksia. Haluaisin toivottaa teidät ja väkenne tervetulleeksi Euroopan unioniin. Kun ajatellaan kuluttajien luottamusta sisämarkkinoihin, niin se on murentunut, kun on kuultu monista monia tietoja erilaisista puutteista puutteista ja vaaroista, joita sisämarkkinoilla myynnissä olevissa tuotteissa on ollut. Kaikilla kuluttajilla Euroopassa ei ole pääsyä yhtä turvallisten tuotteiden pariin. Olen korostanut tätä usean otteeseen muun muassa mietinnössä, jossa pyydetään komissiota mm, arvioimaan tämän tyyppistä syrjintää. Tämä on itse asiassa syrjintää. Aiotteko te ryhtyä toimiin jotta komissio voisi todella tarkastella eri laatustandardeja eri jäsenvaltioissa, mitä tuotteisiin tulee, kaupan oleviin tuotteisiin tulee. Ja mm, itse asiassa oikeuslaitoksissakin tai istuimissakin on tästä asiasta tätä asiaa käsitelty. Kiitos siitä, että toivotitte Kroatian tervetulleeksi Euroopan unioniin ja todella mitä tulee tuotteiden laatuun sisämarkkinoilla, nostitte esiin hyvin tärkeän kysymyksen. Kyllä, todella eturintama, mm, tärkein asia meille on tuotteiden turvallisuus tuotteet tulee säilyttää yhtä turvallisina kuin nyt ja turvallisuutta tulee jopa parantaa. Kun ajatellaan näitä turvallisuusvaatimuksia tuotteiden osalta, tällä on tietenkin myös laatuvaikutus ja kuluttajat tarkkailevat kyllä tilannetta jatkuvasti. Ajatellaan mainintaa, väittämiä, merkintöjä pakkauksissa. Ne eivät saa johtaa kuluttajaa harhaan hänen tehdessään ostopäätöksen äh, laatuunkin liittyen. Tietenkin äh, kuluttajilla on eri markkinoilla erilaisia preferenssejä, mutta on aina, äh, merkintöjen on aina oltava luotettavia ja Toteaisin, että seuraavan kerran kun tulostaulukon toteutamme, voisimme tarkastella tätä asiaa syväluotavammin, siis tarkastella kuluttajien vastauksia, odot, heidän laatu odotustensa suhteen ja todella kyllä me voisimme sitten katsoa tältä pohjalta, mihin toimiin on ryhdyttävä. Mr. Engel. Kiitos, edustaja Engel. Thank you, Chairman. Um, Commissioner Designate. Kiitoksia puheenjohtaja. Ähm, arvoisa komission äh, jäsenehdokas Antonio Borg puhui tuoteturvallisuudesta. Tämä on asia, jota olen seurannut hyvin paljon. Tuoteturvallisuudesta on puhuttu hyvin paljon, mutta hyvin vähän palveluiden turvallisuudesta. Erittäin tärkeä ala tässä on paloturvallisuus. Malcolm haaba on samaa mieltä tästä hotelleista ja muista. Joka vuosi ihmisiä kuolee Euroopan unionissa. Ei se joudu komissiosta, mutta näin on. Ja meillä ei oikeastaan ole mitään joka lainsäädäntöpuitteissa, joka olisi yhtenäistä ja laajaa ja joka mahdollistaisi sen, että voitaisiin vahvistaa tällaisia turvallisuuselementtejä niin, että kuluttajat eivät kuole tai vammaudu. Joten haluaisin kysyä teiltä, aiotteko tehdä jotain tällä alalla ja pyytäisin myös, että kertoisitte meille, aikooko komissio seurata herra Borsin ilmoitusta siitä, että palveluturvallisuus on tärkeä kysymys. Kiitoksia oikein paljon. Tuo turvallisuusala on paljon enemmän kehittynyt kuin palveluturvallisuus ja kaikkien kollegion komission jäsenten on yhdistettävä voimansa, jotta voimme tehdä enemmän tällä alalla. Tämä ei, ei ehkä ole minun syyni se, mikä on tapahtunut menneisyydessä, mutta minun syyni se kyllä on, jos mitään ei tapahdu tulevaisuudessa tai seuraavan 16 kuukauden aikana. Kyllä on osa-alueita, joita on jo säädelty, esimerkiksi majoitus, alalla turvallisuus sielläkin parannuksen varaa on. Äh, voitaisiin parantaa äh, lainsäädäntövaatimuksia. Pystymme mm, paloturvallisuuttakin käsittelemään paljon paremmin, ei pelkästään palvelujen kohdalla, vaan myös tuotteiden kohdalla, jotta voidaan parantaa äh, materiaalin palon kestävyyttä sitten meillä voi olla joku tällainen palonestoaine, jolla voi olla taas toisia kielteisiä vaikutuksia. Niin, mutta palveluiden turvallisuus on uusi ala, jota on tutkittava. Uusi ala, joka olisi yksi prioriteeteista tämän komission turvallisuustoimissa ja toivottavasti tulevan kuluttajasuoja-asioista vastaavan komissaarin. Just one question. Ja vielä viimeinen kysymys, edustaja Rapti. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi. Minäkin puolestani ihan yksinkertainen kysymys. Kuluttajat ovat riippuvaisia lukuisien komission jäsenten päätöksistä. Teistä tulee heistä yksi. Yksinkertainen kysymys. Oletteko te valmis myös äh, kestämään tiukkaakin kädenvääntöä ja konflikteja kollegojenne kanssa puolustaaksenne kuluttajien oikeuksia? Yhtenä esimerkkinä nyt vaikkapa tuo joukkokanne kysymys. Kiitoksia. Minun vastaukseni on, että tämä olisi minun tehtäväni. Se olisi minun tapani toimia olla tiukkana puolustaessani kuluttajien oikeuksia ja tarjota kuluttajille vastauksia heidän odotuksiinsa, toimia heidän etujensa nimissä. Ensimmäiset yhteyteni ja keskusteluni mm, komission jäsenten ja komission varapuheenjohtajien kanssa ovat kyllä saaneet minut varsin luottavaiseksi tältä osin. Kyllä komissiossa on kovasti valmiutta, paitsi ottaa huomioon kuluttajien edut siinäkin tapauksessa, että tiettyä heturistiriitaa voi syntyä muiden alojen kanssa, niin he ovat todella valmiit ottamaan kuluttajakysymykset osaksi toimintaansa, enkä usko, että tässä mitään konflikteja syntyy. En usko, että tässä minkäännäköistä eturistiriitaa syntyy muiden politiikan alojen kanssa. Ei vaan tämä kaikki tapahtuu kyllä yhteistyön hengessä kaikki komissaarikollegiossa haluavat puolustaa kuluttajien etua. Ja jos tarvitaan hiukan sitten vielä työntöapua minun puolestani, niin olen siihen täysin valmis. Kiitoksia kollegat kaikille siitä, että piditte tiukasti kiinni aikataulusta ja esititte tiukkoja kysymyksiä. 29 jäsentä esitti kysymyksen. Eli kiitos tästä. Nyt minulla on ilo pyytää komission ehdokasta vähän vielä lyhyt loppukommentti. Tähän on varattuna viisi minuuttia. Viiteen minuuttiin saakka saatte puheaikaa ennen kuin tämä kuuleminen päättyy. Olkaa hyvä. Intensive, valuable and inspiring exchange. Kiitos tästä intensiivisestä, arvokkaasta ja innostavasta mielipiteenvaihdosta. Tämä itse asiassa vahvisti tämän teidän sitoutumuksenne kuluttajapolitiikkaan ja sen rooliin sisämarkkinoilla ja siihen, että se vie eteenpäin sisämarkkinoita, kasvua ja työllisyyttä Euroopan unionissa. Te olette edistäneet tätä kuluttajan etua ja roolia ja eh, heidän taloudellista potentiaaliaan jo usean vuoden ajan ja nyt haluaisin olla eh, tilanteessa, että voisin päästä teidän eh, kunnianhimonne kiinnostuksen tasolle ja kuluttajapolitiikan asioissa. Yritän nyt osa, soittaa, mitä päämahdollisuuksia tällä äh, toiminta alalla on varsin lyhyessä ajassa, joten minun täytyy priorisoida. Jos minut vahvistetaan, niin tekisin kovasti työtä, jotta voisimme hyödyntää ne mahdollisuudet saada enemmän näkyvyyttä kuluttajapolitiikalle Euroopassa ja eurooppalaisissa politiikoissa ja haluaisin ähm, antaa tälle politiikalle mahdollisimman paljon etuja. Haluaisin olla kuluttaja-asioiden toimintaohjelman suojelija ja jotta voisin sitä suojella kunnolla, niin sitä varten tarvitsen kumppaneita ja sidosryhmiä, jotka auttavat minua. Minun pääprioriteettini, jos minut vahvistetaan, on ovat seuraavat. Ensinnäkin konsolidointi, ähm, nykyisen lainsäädäntöpuitteen konsolidointi oli kyse sitten tuoteturvallisuudesta, lääkinnällisistä laitteista, in vitro diagnostiikasta, äh, se, että avataan uusi palveluala äh, pankkitilien äh, suhteen, jossa meidän on parannettava kuluttajien pääsyä ja kuluttajien etuja. Ja haluaisin konsolidoida myös täytäntöönpanokapasiteettia kansallisten viranomaisten ja EU-viranomaisten yhdistetyillä toimenpideillä. Toivon, että onnistun osoittamaan, kuinka kovasti haluaisin tehdä yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kanssa ja kuinka haluaisin tiedottaa kaikille kuluttajille, millaisia käsin kosketeltavia hyötyjä kuluttajapolitiikalla on ja antaa kuluttajille kohdistetuntaa tietoa, joka kuvastaa todellakin heidän tarpeitaan. Me tarvitsemme myös tiedotusta teollisuudelle ja liike alalle, jotta se olisi tietoinen kuluttajan suojelusta, kuluttajasuojasäännöistä ja jotta aivan alusta asti, aivan tuotantoketjun alusta asti pääsy markkinoille heilläkin helpottuisi. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, parlamentilla on todella ollut merkittävä rooli eurooppalaisen kuluttajapolitiikan muokkaamisessa ja mielelläni tekisin jatkossakin tätä työtä yhdessä teidän kanssanne, jos minut vahvistetaan. Äh, jos minut vahvistetaan, sitoudun tekemään läheistä yhteistyötä parlamentin kanssa, erityisesti kun on kyse nyt jo vireillä, oleva lainsäädän, kyse vireillä olevasta lainsäädännöstä, joka pitää äh, saattaa päätökseen tämän parlamentin kauden loppuun mennessä, mutta haluaisin myös tehdä yhteistyötä monien muiden aloitteiden parissa, jotka ovat tärkeitä kuluttajilla. Lopuksi haluaisin eh, puhua puhua hiukan henkilökohtaisemmin. Olen henkilökohtaisesti nähnyt kuluttajapolitiikan vaikutukset Kroatiassa. Me olemme ehkä se kansakunta tai ne markkinat, jossa on varsin heikko kuluttajakulttuuri, mutta minä olin paikalla, kun ryhdyimme muokkaamaan ensimmäistä kuluttajasuojalainsäädäntöä. Minä kovasti kannatin sitä, että tätä lainsäädäntöä harmonisoitaisiin niin, että se sopisi yhteen Euroopan kuluttajasuojalainsäädännön kanssa. Ja nyt kun Kroatia liittyy eh, Euroopan unioniin, todella haluaisin nähdä, eh, että tämä unelma, että Kroatia oli täysin osa sisämarkkinoita, eh, niin haluaisin, että tämä unelma toteutuisi. Jos minut vahvistetaan, voin vakuuttaa teille, että täysin sydämin haluan todellisia tuloksia saada aikaan. Ja tätä kuluttajat tarvitsevat todellisia tuloksia heille, todellinen rooli kuluttajille ja sitä, että kuluttajien etuja suojellaan ja edistetään sisämarkkinoilla. Kiitoksia tästä rakentavasta keskustelusta. Kiitoksia teidän panoksestanne e, ja nosti, siitä, että nostitte esiin monia yksityiskohtia tulevista toimista joita on vahvistettava komissiossa ja komission yksiköistä. Kovasti odotan sitä, että voisin olla osa tätä prosessia. Kiitoksia. Well, thank you very much. Kiitos komissionissa ehdokas osallistumistanne tähän kuulemiseen. 30 jäsentä esitti teille kysymyksen lasken hiukan väärin. Pidimme kiinni aikataulusta kutakuinkin, eli kiitoksia tästäkin. Kuulemistilaisuus päättyy virallisesti. Muistutan kuitenkin koordinaattoreille ja myös ympäristövaliokunnan edustajille, että tapaamme iltapäivällä kello 15 PHS 6B 054, jossa arvioimme kuulemisen tuloksia ja valmistelemme kirjettä, joka sitten lähetetään puheenjohtajakokoukselle ja valiokuntien puheenjohtajien kokoukselle parlamentin arvotaan varten. Kiitos osallistumisesta ja tapaan teidät mielelläni seuraavassa kokouksessa. Kiitos vielä kerran komission ehdokas Mimitsalle energisestä osallistumisesta. Kiitos.